Dear colleagues, I would like to start the meeting. No niin, arvon kollegat, haluaisin avata kokouksemme ja ensimmäisenä esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Me emme ole saaneet minkälaisia muutospyyntöjä tähän esityslista luonnokseen, joten eiköhän esityslista ole täten hyväksytty. Muistutan myöskin teitä siitä, että totuttuun tapaan tämä lähetys menee suoraan nettiin. Näin pääsemme esityslistalla suoraan kohtaan kaksi, eli pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista. Ensimmäinen oli 23-24. tammikuuta ja 19. helmikuuta. Pöytäkirjat ovat saatavilla, ne on jaettu, joten jos mitään huomioita ei esitetä tämän kokouksen kuluessa, niin pöytäkirjat ovat siten hyväksytyt. Sitten puheenjohtajan ilmoituksiin Meillä ei ollut viime koordinaattoreiden kokouksen jälkeen aikaa kertoa koordinaattoreiden kokouksen päätöksistä. Ihan lyhyesti sen verran siitä, mitä me olemme tehneet kirjallisen menettelyyn myötäisesti. Stavrakakiksen budjetti 2014 mietintö, Feragun teksti, markkinoiden avaaminen – rautatiepalveluita varten. Zellerin teksti liikennealueesta, yhtenäisestä rautatien liikennealueesta ja sitten Sanse Schmidt rautatie teksti, sitten muut kuin lainsäädännölliset tekstit, Karin Karnbach valiokunta-aloitteiden teksti aiheesta, miten unioni voi kantaa kortensa kekoon yritysten työpaikkojen luomiseksi. Ja sitten sosialistille ja demokraateille mennyt teksti, me emme tiedä vielä kuka on esittelijä. Ja meidän toimikautumme on päätty, päättymäisillään ja me olemme keskustelleet myöskin siitä, miten valiokunta-aloitteisia tekstejä jaetaan hoidettavaksi tarjolla olevien slottien mukaisesti ja voin kertoa tähän liittyen teille sen verran, että viime kuussa koordinaattoreiden kokouksessa keskustelimme asiasta ja päätimme toimia siten, että loppukauden aikana tarkoituksenamme on varmistaa, että jokaisella ryhmällä olisi yksi valiokunta-aloitteinen teksti kiintiöiden mukaisesti. Ja me sovimme myöskin siitä, että pyydämme lupaa neljälle mietinnölle perustuen EPPn, sosialistien, vihreiden ja ECRn pyyntöihin. Mutta mitä tulee kirjalliseen menettelyyn, niin sovimme koordinaattoreiden kesken siitä, että ensimmäinen valiokunta-aloitteisten tekstien blokki siitä vasta EPP, älykäs keskittyminen, sitten sosialistit, jäsenvaltioiden valmius tehokkaan ja nopean kohesiopolitiikan ohjelmoimiseksi. ECR vastaa alue- ja kohesiopolitiikasta ja valtion laajemmasta tukijärjestelmästä. Ja sitten vielä lupa neljännelle valiokunta-aloitteiselle tekstille, josta vastaisivat vihreät, eli tämä älykät verkostot, mutta kunhan Gajerin mietinnöstä on äänestetty, sitähän keskustelemme tänään, niin tämä asia sitten päätetään. Ja jo viime kuussa päätimme, että Alde ja Gue esittävät omat ehdotuksensa omiin valiokunta-aloitteisiin teksteihin, teksteihin liittyen. ALDE ei ole tukenut tätä lähestymistapaa ja toivoo, että sen teksti kuuluisi tähän ensimmäiseen blokkiin, eli tästä sovimme viime kuisessa koordinaattoreiden kokouksessa. Ja tämän päiväisen koordinaattoreiden kokouksen jälkeen tarkoituksena on kertoa teille tästä koordinaattoreiden kokouksen annista enemmän. Tämän verran on siis sovittu koordinaattoreiden kokouksessa. Näin pääsemmekin eteenpäin kohtaan neljä esityslistalla. Jens Kajeri toimii esittelijänä. En tiedä, onko Jens paikalla. Jos ei, niin sitten Konstansa vastaa tästä esittelystä. Lisäksi kuulemme myöskin Euroopan unionin teollisuusalueita koskevasta alueellisesta strategiasta ja kollega Todling Schönhofer Wienin Metis yhtiöstä esittelee meille raportin, joka liittyy teollisuusalueita koskevaan alueelliseen strategiaan. Joten ehkäpä kollega Tödling voisikin aloittaa. Olkaapa syvä? Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin pahoitella seuraavaa. Minulle on aina hiukan outoa puhua yleisölle, joka enimmäkseen näkee vain minun selkäni, mutta tätä nyt ei valitettavasti voi muuttaa. Well, I think I stay, stay here now. Taidan kuitenkin jäädä paikalleni. Tai no, tulen eteen. Yeah, Miguel wants me to underline that it's a very special treatment. Miguel muistuttaa, että tämä on erityiskohtelua, josta kollega Tötling pääsee nauttimaan. Well, I have the pleasure of Minulla on ilo esitellä teille suunnitelma teollisuusalueita koskeviksi alueelliseksi strategioiksi. Tämä koskettaa vanhoja teollisuusalueita ja uskon, että tämä on melko mielenkiintoinen asia, johon voimme palata. Minä ainakin kasvoin ympäristössä, jossa yliopistoissa käsiteltiin teollisuusalueita. Tuolloin se oli hyvin päivänpolttava kysymys ja sitten se muuttui hiukan syrjään jääneeksi kysymykseksi. Mitä tämä sitten vastaa? Te kaikki varmastikin olette lukeneet, mistä on kyse. Ensinnäkin käsittelemme rakenteellisen muutoksen haasteita, mitä haasteita on, ja tässä kiinnitämme erityishuomiota vanhoihin teollisuusalueisiin. Toinen kysymys, jota käsitellään, on se, kuinka kohesiopolitiikka tukee tätä työtä. Ja tässä voisin antaa neljä melko mielenkiintoista esimerkkiä kaupungeista. Manchester, Essen, Lille ja Bilbao. Kaikki nämä neljä kaupunkia ovat käyneet läpi hyvin suuria rakennemuutostarpeita ja nämä tarpeet ovat yhä akuutteja. Kaupunkeja on kohdannut melko suuria ongelmia ja uudelleen rakennemuutosta on toteutettu rakennerahastojen avulla. Sitten voisin keskittyä kohesiopolitiikkaan ja sitten muutamia kriittisiä huomioita siitä, kuinka kohesiopolitiikka on hyvin paljon omistautunut mm, erikoistumiselle ja usein unohtaa nämä kyseessä olevat alueet. Ensimmäinen kohta, ennen kuin käsittelemme vanhoja teollisuusalueita. Nyt näkyykö dia? I just explained. Tämä oli siis se tutkimus, tutkimuksen suuntaviivat, jotka juuri kävin läpi. Voisin sanoa muutaman sanan haasteista joita on, ja teollisuuden merkityksestä. Teollisuus, vaikka se on ollut melko paljon talouskriisin myötä medioissa esillä ja taantumuksensa myötä, se on yhä suuri rakennemuutoksen ja kasvun moottori. Se on ollut sitä menneisyydessä ja on sitä yhä. Se vastaa 60 prosenttia BKTstä ja se vaikuttaa erittäin suuresti yhä työpaikkoihin. kun teollisuuteen syntyy 100 työpaikkaa samaan aikaan muille aloille syntyy 60 tai 200 työpaikkaa. Teollisuus vastaa myöskin 80 prosenttia viennin suuruudesta ja 80 prosenttia tutkimuksen ja kehityksen investoinnista. Teollisuus on ollut meidän taloudellisen, kulttuurillisen ja taloudellisen kehityksemme moottorina ja se on käynyt läpi viimeisten 15-20 vuoden aikana hyvin suuria muutoksia. Tuottavuus on kasvanut erittäin suuresti, dramaattisesti innovoinnin myötä. Tuotantoketju on jaettu tuotannon ja eri ulkoistettujen palveluiden välillä. Tuottavuus on muuttunut ja tällainen mielikuva savuttavista savupiipuista on jotakin, mikä kuuluu menneisyyteen. Tämä on tarjonnut mahdollisuuden työvoimalle erikoistua ja arvoketjut ovat luonnollisesti hyvin monimutkaisia. Tapa tuottaa hyödykkeitä on muuttunut hyvin suuresti. Nyt kriisin aikaan olemme nähneet, että kolme miljoonaa työpaikkaa teollisuudesta on hävinnyt, tämä vastaan noin 10 prosenttia teollisuuden työvoimasta. Joten myös kun puhumme elpymisestä, on erittäin tärkeää, että pohjaamme reaalitalouden tuotantoon arviomme. Tässä näkökulmassa teollisuuspolitiikan uudelleenarviointi ja kilpailukyvyn tukeminen vaatii hyvin erikoistunutta ja kilpailukykyistä teollisuutta. Erityisesti tämä koskettaa kohesiopolitiikkaa ja myöskin puiteohjelmia kommuni- komission tiedonannossa liittyen teollisuuden ja talouden elpymiseen vaaditaan uutta kasvuvallankumousta. Tämä on mielenkiintoista niin hyvin mielenkiintoista, sillä esityksessä rakennusten ja infrastruktuurin muutoksella halutaan siirtyä kestävään energiamalliin. Kaiken tämän todettua, niin on myöskin tarpeen sanoa, että on hyvin epäselvää, mitä teollisuudella tarkoitetaan. Oletan, että teillä kaikilla on mielikuva savuavista tehtaan piipuista, mutta teollisuus on jotakin, mikä määritellään teollisuuspolitiikan kautta, ja teollisuuspolitiikka on jotakin, joka koskettaa suoraan teollisuutta. Jos tarkastelette asioita lähemmin, Eurostat, ottaa mukaan tuotantosektorin. Eräät ottavat muitakin bisnessektoreita mukaan teollisuuden määritelmään, ja tässä voisin sanoa, että teollisuus on ehkä hiukan epäselvä kuva. Teollisuus on jotakin, joka tuottaa tuotantoa. Toivottavasti tämä kaavio ei ole hämmentävä. Aloittaisin nyt oikeasta alakulmasta, mitä teollisuuspolitiikka on. Teollisuuspolitiikka on jotakin, joka on Euroopan unionin rakennuskiviä, kuten tiedätte 50-luvulla, kun tuli päästä yli rauta ja hiili terässä hiiliteollisuuden ongelmista, jäsenmaat liittyvät yhteen, että voisivat näiden hiipuvien teollisuuksien ongelmia ratkaista. Tietenkin he tukevi, tukivat myöskin kansallisella tasolla nousevia teollisuuden aloja, mutta he halusivat näille mm, hiipuville teollisuuden aloille löytää ratkaisuja. Tämän jälkeen teollisuuspolitiikka siirtyi sektori pohjaisesta politiikasta horisontaalisempaan yrittäjäkykyä, tutkimusta ja kehitystä ja hyviä puiteolosuhteita, korostettiin parempaa säätelyä ja valtion omistuksen säätelyä. Tämän tyyppisiä kysymyksiä käsiteltiin. Pähkinänkuoressa teollisuuspolitiikka kattaa horisontaaliset politiikat, puite, politiikat ja vanhat sektori alakohtaiset politiikat, jotka nyt liittyvät uusiin. Luonnollisesti tämä ei ole ainutta politiikkaa, joka koskettaa teollisuutta. Ehkäpä ympäristöpolitiikka, maankäyttö vaikuttavat enemmän teollisuuden kehitykseen. Ja luonnollisesti Euroopan unionilla on monia politiikkoja, jotka eivät suoraan käsittele teollisuutta, kuten infrastruktuuria ja energiaa, mutta ne voivat vaikuttaa paljon enemmän teollisuuteen. Teollisuuspolitiikka on jotakin, mikä määritelmällisesti ja ihmisten mielessä on ei-alueellista politiikkaa. Kuitenkin se käytännössä on melko alueellista ja vanhat teollisuusalueet ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka teollisuuspolitiikka käytännössä materialisoituu vanhoilla teollisuusalueilla. Vanhat te- tekstiili ja muut teollisuusalueet, ne te- teollisuuden alat, jotka nyt ovat niin kutsuttuja vanhanaikaisia teollisuuden aloja, kun ne kohtasivat kansainvälisen kilpailun, kansainvälisen työvoiman kilpailun, ne siirtyivät muille aloille maailmassa ja nämä alat kohtasivat melko suuria ongelmia. Seuraukset olivat melko dramaattisia 70-luvulla. Tuolloin monet tutkimukset analysoivat ristikkeestä riippuvuutta eri tekijöiden välillä ja sitä, kuinka vaikeaa teollisuuden elvyttäminen oli. On melko selvää, mitkä alueet ovat kyseessä. Englannin koillisalue, Ruurin alue, Baskimaa ja erämaat alueet ovat jääneet huomiotta uusissa jäsenmaissa, mutta ne kohtaavat samantyyppisiä ongelmia kuin vanhat, vaikka ne tulivat näyttämölle hiukan myöhemmin. Ja usein näitä ongelmia on jäänyt, jätetty varjoon erilaisten hallinnollisten tilanteiden ja kysymysten vuoksi ennen maiden avautumista. Voisimme todeta, että uudet haasteet, joita unionilla on, vievät huomion pois vanhoilta ongelmilta. Itälaajentuminen, globaali kilpailukyky, keskittyminen eh, tutkimukseen ja kehitykseen, Lissabonin kohesiopolitiikka ja nyt talouskriisi luonnollisesti. En halua antaa teille nyt aivan abstraktia kuvaa siitä, mitä tapahtuu. Ja siksi me teimme neljä tapauskohtaista tutkimusta. Tässä tarkastelimme urbaanialueita, sillä nämä ongelmat koskettavat erityisesti urbaaneja alueita. Teollisuusalueethan ovat nimenomaan urbaaneja. Kuinka nämä alueet ovat kohdanneet muutoksen? Te todennäköisesti tunnette kaikki nämä ähm, kaupungit Essen Ruurin laaksossa, joka on yksi suurempia teollisuusalueita Euroopassa, Lille, joka on lähellä Belgian rajaa. Ranskassa vanha hiili- ja tekstiiliteollisuuden alue. Ja Manchester vanha tekstiiliteollisuuden keskus Euroopassa sekä Bilbao, joka perusti kasvunsa kaivosteollisuudelle ja sen jälkeen telakkateollisuudelle. Kaikkien näiden kaupunkien takana meillä on hyvin mielenkiintoista Euroopan historiaa, mutta minulla on nyt vain 20 minuuttia aikaa, joten todennäköisesti en saa teille esitellä yksityiskohtaisesti näitä kaupunkeja. Uskon, että ne antaisivat hyvin mielenkiintoisen kuvan siitä, kuinka Eurooppa kehittyy ja mitä alueiden kehitys todellakin tarkoittaa. Kaikille näille neljälle kaupungille yhteistä ovat tietyt asiat. Nämähän kuvaavat vain samantyyppisiä kaupunkeja, joissa näitä ongelmia on. Niillä on pitkän aikavälin ongelmia, saastuneita alueita, alueita, joilla on vanhaa infrastruktuuria, ähm, sulattamoja, vanhoja rakennuksia. Niillä on hyvin paljon suurempaa väestöä varten rakennettuja melko huonokuntoisia asuintaloja. Ne eivät ole houkuttavia julkisilta tiloiltaan. Julkisia tiloja tulisi uudistaa. Ne tarvitsevat ympäristön ja jokiympäristön uudistamista, kunnostamista. Ruurissa ensimmäistä kertaa vieroiltuani oli vielä avoviemärin tyyppisiä jokialueita. Tämä oli melko järkyttävä 70-luvulla. Voisin esitellä teille seuraavaa kaikissa näissä neljässä kaupungissa on melko vaikuttavasti onnistettu siirtymään vanhoista kärsivistä alueista tilanteeseen, jossa kaupungit enemmän tai vähemmän kukoistavan. Voisin tässä tarkastella sitä, kuinka tässä on onnistuttu. Pääviestini on se, että rahaa tarvitaan paljon, mutta raha ei yksinään riitä. Aivan aluksi se haaste, jota kuvasin sanitaation uudelleen kunnostamiseen, maan käytön ja infrastruktuurin uudistamisen kohdalla. Kaikki nämä asiat ovat sellaisia, joita alueelliset ja jäsenmaan viranomaiset eivät voi yksin tehdä. Ne tarvitsevat yhteistyötä. Kaikki nämä alueet ovat osoittaneet hyvin vaikuttavaa yhteistyövalmiutta Ruurin alue. Ruurin alueella on syrtynyt hyvin mielenkiintoinen aluesuunnittelun malli, joka on ollut olemassa jo 40 vuotta. Tässä päätösvaltaa jaettiin yhteisyritykselle. Tällä yhteisyrityksellä on nyt oma päätäntöelimensä, johon alueelliset viranomaiset yhdistyvät. Lillessä myöskin tilanne oli hyvin tärkeä. Tämä Ranska ja Belgian välinen rajahan ei ole mikään historiallinen luonnollinen va- raja. Kieli on sama, alue on samantyyppinen, al- raja on vain historiallinen. Yhteistyö alkoi eurooppalaisen EGTC-mallin kautta Eurométropole Lille, Kotrik Tourne. Yhteistyö on ollut hyvin mielenkiintoista ja voisin antaa muistakin, jäsen, muistakin kaupungeista esimerkkejä hyvin mielenkiintoisesta yhteistyöstä ja mielenkiintoisista hallintomalleista. Hallintohan ei ole vain äh, monitasoista hallintoa, hallintoa, vaan koskettaa myöskin näitä horisontaaleja malleja. Toinen mielenkiintoinen malli on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Bilbaossa. Luotiin virasto, joka yhdisti alueellisia, kansallisia ja laajempia viranomaisia ja uuden rahoitusmallin. Tähän liittyy myöskin se, että tarvitaan suunnittelua, taloudellisen suunnittelun, tutkimuksen ja kehityksen sekä muiden alojen välillä. Ja kaikki nämä kaupungit ovat esittäneet hyvin mielenkiintoisia esimerkkejä tästä. Tässä oli siis kyseessä vertikaalinen yhteistyö. Sitten toinen tärkeä asia on se, että kansallisia ja alueellisia lähestymistapoja hedelmällisesti voidaan yhdistää. Jälleen kerran tämä on jotakin, missä yhtä reseptiä ei ole olemassa. Kyseessä on enemminkin se, että teollisuus alue voi hyötyä kansallisesta lähestymistavasta. Yhdistynyt kuningaskunta ei ollut kovinkaan keskittynyt kehitys malleihin, vaan ne, he pyrkivät löytämään uusia mahdollisuuksia. Ja Manchester pystyi hyötymään näistä kansallisen tason tietoon perustuvista suuremmista kehityssuunnitelmista ja ne toimivat. Essenissä uskoakseni kansainvälinen rakennusnäyttely, joka alkoi IBA MC Parkin kautta, oli hyvin mielenkiintoinen malli. Tämä alkoi muutamassa kohteessa. Mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoisia malleja teollisuusalueen muuttamisesta uudeksi alueeksi. Kehitettiin malli, joka on nyt tuottanut todellisia nähtävyyksiä. Lillellä oli toisenlainen te- lähestymistapa. Nämä hajautetut kaupunkialueet, jolla oli erilaisia teknologiapisteitä. Bilbaossa taas lähestymistapana oli julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö. Siirryn nyt eteenpäin. Mitä kohesiopolitiikka sitten voi tehdä? Kohesiopolitiikkahan periaatteessa voi tehdä mitä tahansa, hyvin vähän rajoituksia on olemassa. Mutta voitte lukea nämä tutkimuksen yksityiskohdat eh, kohesiopolitiikan eh, tuesta Lillen ja Bilbaon ja Manchesterin kehityksessä ja Essenin kehityksessä. Voitte lukea nämä myöhemmin, siirryn eteenpäin. Kyseessä oli ovat joustavat projektit. Tarkoitus oli luoda eh, teollisuusalueiden rakennus, rakennemuutosta ja uudistamista. Minkälaisia johtopäätöksiä voimme sitten vetää tästä? Ensinnäkin tässä haluaisin korostaa sitä, että teollisuuspolitiikka ei voi muuttaa uudistaa teollisuusalueita. 50, 60, 70 lukujen yksi oppi on se, että hallitusten väliintalot yliarvioivat markkinariskit ja aliarvioivat omien interventioidansa riskit, eli he suosivat sellaisia teknologioita, jotka olivat jo menneisyyttä. Julkiset politiikat olivat todellisia mahdollisuuksia uudelle teknologialle, mutta tässä vaaditaan sen tyyppisiä malleja, jotka yhdistävät eri teknologioita ja eri alueita. Eli teollisuusstrategiat ovat hyvin riskialttiita, jos ne suosivat vain vahvinta kansallista alaa, jos kaikki suosivat esimerkiksi vain lääketieteen alaa. Tulevaisuudessa voi koetua ongelmia. Teollisuuspolitiikan tulisi siis periaatteessa pyrkiä monimuotoistamaan kansallista kilpailukykyä ja kohesiopolitiikan tulisi tukea kaupunkeja ja alueita, kun ne pyrkivät löytämään tapoja uudistua. Kaikkein tärkeintä on se, että alueellisella ja kansallisella tasolla eriytettyä kehitystä tuettaisiin. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että kaikkea huomiota ei keskitetä tutkimukseen ja kehitykseen. En voi todistaa tätä, sillä olemassa olevia lukuja tutkimuksissa ei ole, mutta olen hyvin vakuuttunut siitä, että vanhat teollisuusalueet jäivät jälkeen, kun kilpailtiin vähäisistä rahoista tutkimuksen ja kehityksen alalla. Yksi euro Lissabonin puitteissa tuotti hyvin paljon vähemmän hyötyä sellaisille alueille, jotka kaipasivat rakenneuudistusta. Kohesiopolitiikasta puuttuu alueellinen näkökulma, joka menisi yli näiden ohjelmien rajojen. On ensinnäkin hyvin vaikeaa tarkkailla sitä, mihin tuet menevät ja kuinka nämä alueet todellakin hyötyvät tuista. Me pyrimme saamaan alue tasolta tiedot, mutta aluetasoa yksityiskohtaisemmalla tasolla me emme tiedä, mihin tukirahat virtaavat vanhalla teollisuusalueella, kun pyritään uudelleen rakentamaan lisärahoitusta, tarvitaan yhä. Ja kuten sanoin, raha ei ole ainut asia. Menen hyppään nyt tämän yli. Uskon, että kohesiopolitiikasta puuttuu todellinen ähm, integroitu alueellinen kehittymisulottuvuus sitähän ei ole kielletty, tiedon, mutta sitä ei myöskään vaadita. Ja voisin tässä antaa maaseudun ja maatalouden rahastosta esimerkin. Sillä on hyvin pitkällinen, siis EAKR, tarkoitan tässä hyvin pitkällinen kokemus maaseutualueiden kehittämisestä. Minä uskon, että integroidujen investointien raporttien kautta meillä on ollut mahdollisuus tunnistaa alue, jolla on strategia ja valmis paketti välineitä. Olen kuitenkin kuullut, että ilmeisesti viisi prosenttia niistä, jotka tukia tarvitsevat, eivät näistä neuvotteluista kuitenkaan pääse läpi. Ja se, mitä todellakin näillä vanhoilla teollisuusalueilla kaivattaisiin, olisi tuki ja mahdollisuus horisontaaliselle ja vertikaaliselle yhteistyölle, jotta näille vanhoille teollisuusalueille ja urbaaneille alueille saataisiin mahdollisuus nauttia ohjelmista ja saada osuutensa niistä. Muissa jäsenmaissa yksittäisillä toimijoilla on hyvin vähän mahdollisuuksia rahoittaa ja nauttia yhteisistä toimintaohjelmista. Eli olen sitä mieltä, että tällainen integroitu alueellinen investointiohjelma olisi erittäin hyvä tapa tuoda vanhoja teollisuusalueita takaisin kartalle ja antaa niille hiukan enemmän huomiota, jota uskoakseni ne myöskin tarvitsevat. Ja kohesiopolitiikkaa, jota ne myöskin tarvitsevat, ne eivät tarvitse vain rahoitusta. Kiitoksia. Thank you uh, very much. You will have... Oikein paljon kiitoksia. Me kuuntelemme vielä Konstanssa Jensin puolesta ja sen jälkeen sitten siirrymme yleiskeskusteluun. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen nyt hiukan hämilläni. Haluaisin reagoida johonkin asioihin, jotka juuri esiteltiin, mutta aloitan ehkä kuitenkin siitä, mitä esittelijä on jättänyt minulle ohjeeksi. Käytän nyt hänen puolestaan puheenvuoron. Tänään olette nähneet, että asiakirjoissanne on mietintö luonnos, joka perustuu pitkälti siihen, mitä työasiakirjoissa jo on esitelty. Ja tässä esitetään jotakin vaatimuksia komissiolle ja jäsenvaltioille siitä, miten ohjelmat, ongelmat, jotka liittyvät vanhoihin teollisuusalueisiin, miten niihin voitaisiin tarttua. Tässä esitellään suurimmat haasteet näille aiemmille teollisuusalueille. Ja tämä lista tätä selvitystä itse asiassa en vielä tuntenut, vasta tänään sain sen pöydälleni, joten en pystynyt sitä vielä lukemaan. Mutta tämä pitkälti vastannee sitä, mitä selvityksessä on tehty tutkimustyön osalta ja on pitkälti yhdenmukaisuutta. Mietityluonnoksessa otetaan esille erityiset ongelmat, joita näillä vanhemmilla teollisuusalueilla on, eli menneisyyden pitkät kasvukaudet, joita on seurannut todella lyhyessä ajassa tapahtunut taloudellisen kehityksen taantuminen nopealla tavalla ja tilanne, joka on johtanut siihen, että pitää takia hakea uutta suuntaa. Vietiluotoksessa viitataan myös siihen, että alueet, joilla on aiempi teollisuusrakenne usein verrattuna muihin alueisiin, eivät ole yhtä hyvässä asemassa, eikä niillä ole riittävästi varoja uuteen, uusien rakenteiden luomiseen, eli näyttäisi olevan siis niin, että rahaa ei riittävästi olisi käytettävissä. Mietintöluonnos edelleen tarttuu myös siihen, että sekä alueellisella että jäsenvaltioiden että Euroopan tasolla on olemassa mahdollisuuksia taloudelliseen kehitykseen, varoja, joita voitaisiin hyödyntää – mutta ne eivät usein vastaa alueiden todellisia tarpeita. Ja tässä yhteydessä viitataan siihen, että jotta tällaisia alueita voitaisiin kehittää, täytyy kehittää malleja, sanoisin, tämän pitäisi olla tällaista ex ante ehdollisuutta ajatellen tulevaa äh, kohesiopolitiikkaa. Siis jotta voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti käyttää rakennerahastoja, teollisuuspoliittisten lähtökohtien yhteydessä. Mietinnössä myös kehotetaan jäsenvaltioita välttämään liian mutkikkaita ehtoja avun tuen vastaanottajien osalta. Tässä varmasti kuuluu budjettivalvontavaliokunnan kommentti. On selvää, että Euroopan tasolla on jo yritetty yksinkertaistaa asioita ja on tärkeää kuitenkin viitata toistuvasti siihen, että sellaista pitäisi tapahtua myöskin alueellisella ja kansallisella tasolla mahdollisesti on edelleen sitä, että asiat ovat liian mutkikkaita tai, ja tehdään mutkikkaimmaksi sen sijaan, että pyrittäisiin yksinkertaistamaan niitä. Esittelijä vaatii mietinnössään komissiota myös arvioimaan vallitsevan tilanteen entisillä teollisuusalueilla ja katsomaan, mitä ovat suurimmat haasteet. Ja sitten yhdessä alueiden kanssa neuvotteluissa antamaan apua suunnan löytämisessä, jotta voidaan kehittää tällaisia alueellisia strategioita. Kuten sanoitte, tulevaisuudessa leader-periaatetta ei soita pelkästään maaseudulla, vaan myöskin kaupunkialueilla, siis kokonaisuudessaan siellä, missä aluerahaston varoja käytetään. Ja uskoakseni esittelijä näkee asian näin, että tämä voisi olla ratkaiseva mahdollisuus teollisuusalueille. Ja tällainen älykäs erikoistuminen, smart specialization, on teollisuusalueille hyvin tärkeä kysymys. Ja sen pitäisi olla itse asiassa osa myös tätä mietintöä, mutta se menee, ajatellen mietinnön aihetta hiukan pitemmälle sen ulkopuolelle, tähän esittelijä jättää tämän huomiota. Esittelijä on myöskin pyytänyt, että saisin esittää muutaman kommentin tässä yhteydessä uskoakseni me nyt uuden rakennepolitiikan eh, lähestymistavan kautta, joka koskee 77 vuotta, me voisimme katsoa, että olemme eläneet liian pitkään eh, siinä uskossa, että teollisuus ei välttämättä ole tarpeellista. Pääasia on, että on riittävästi palveluita. Ja tämä on ollut eh, suuri virhearvio, ja varmastikin on mennyt sellaista pilalle tuhoutunut, jonka korjaaminen nyt on huomattavasti vaikeampaa. Jos alusta asti olisi pyritty katsomaan, että teollisuusalueet eivät saisi tuhoutua, vaan että yritettäisiin rakentaa jotakin uutta. Aluepolitiikasta voi olla apua. Te tiedätte, että minä tulen Itä-Saksasta ja juuri Saksin, Saksi, Anhaltin ja Tyringenin osavaltioissa meillä oli suuri teollinen panos ja se poliittisen muutoksen jälkeen lähes kokonaisuudessaan tuhoutui, mutta myös siellä on rakennepolitiikassa kiinnitetty huomiota juuri tähän. Ja kuten tulokset osoittavat, me olemme pystyneet valtaisesti jälleen rakentamaan myöskin teollisuuden toimintapaikkoja, mikä varmasti muihin Euroopan, muissa Euroopan alueilla, muilla Euroopan alueilla ei ole ollut yhtä intensiivistä toimintaa. Joten lähtökohta on kyllä se, että rakennepolitiikka voi auttaa. Ja toiseksi mahdollisuus, joka liittyy tähän uuteen ajatteluun, uuteen lähestymistapaan kohesiopolitiikassa, olisi mahdollista mennä vielä askel pitemmälle. Joten uskoakseni neuvotteluissa meidän ei pitäisi, pitäisi antaa periksi ajattelen sitä, että pyritään saamaan aikaan tukea nimenomaan teollisuuden alueella niin, että se yhdistettäisiin myöskin tutkimukseen ja tekniikkaan. Tätä pitäisi vahvistaa, koska tämä saa aikaan uuden tyyppisiä rakenteita ja teollisuuden uudelleen tulemista pääsee lähelle sitä ja uskoakseni kun luemme tämän selvityksen, varmasti löydämme sellaisia ohjeita, asioita, joita konkreettisesti voitaisiin ottaa huomioon, tulisi konkreettisesti ottaa huomioon. Kuitenkin minusta on erityisen tärkeää, että keskittyisimme siihen, että emme näkisi teollisuutta jonakin sellaisena, mikä kuuluu Euroopan ulkopuolisiin maihin siksi, että on halpaa työvoimaa ja ei tarvitse kiinnittää huomiota ympäristömääräyksiin. Minusta meidän Euroopassa täytyy jälleen voimakkaammin pyrkiä keskittymään uuden tyyppisiin teollisuuden toiminta-alueisiin, ja tätä voidaan tukea uudelleen näillä alueellisilla politikoilla. Tämä minun kommenttini, plus ne kommentit, joita Jens Kaija antoi minulle mukaan. Kiitos. Kiitoksia Konstantse sitten varjoesittelyiden puolelta Karima Neli. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vierastamme tästä esityksestä ja tutkimuksen esittelystä. Tässä tuli hyvin rakas sana esiin tulevaisuus. Meidän tulee valmistella tulevaisuutta. Meidän ei pitäisi enää käyttää menneisyyden vanhoja metodeja, vaan investoida kantaviin aloihin. Tähän mietintöön liittyen voitaisiin sanoa, että kyseessä on erittäin hieno mietintö. Se ottaa huomioon ne vaikeudet, joita niillä alueilla on, jotka ovat todella joutuneet teollisuuden taantumisesta kärsimään. Tässä meidän tulisi sitten itsellemme kysymys, kuinka nyt voimme toimia nykyisin Euroopassa, kun alueellinen talous samaan aikaan sekä eriytyy että siirtyy toiselle alueelle. Meidän tulisi luonnollisesti yksinkertaistaa hyödyn saajien hallinnollista taakkaa. Tämä tulee esiin mietinnössä, mutta haluaisin kiinnittää huomion eräisiin asioihin. Tukien läpinäkyvyys, erityisesti klustereiden kohdalla, kun ajatellemme sitä, mille nämä alueet rakentuvat, niin kyseessähän ovat pk-yritykset. Ja sitten sektorit, joista ei tarpeeksi puhuta, käsityösektori, palvelusektori ja sitten yhteiskunnallinen sosiaalinen sektori, joka nyt on tärkeä kriisin aikaan. Teollisuusalueiden äh, uudelleenrakentamisessa nämä alat ovat tärkeitä. Voisin ottaa esimerkin, te puhuitte hyvä rouva Lillestä. Lillessä on rahti, asema, Sansöverin asema, josta on tehty hyvin suuri sosiaalinen suosittu alue rakentamalla alueelle laatuisia aurinkopaneelein lämmitettyjä rakennuksia. Tämä koskettaa sitä, että käytämme IT-teknologiaa, uusia teknologian muotoja, integroituja teknologioita. Tämä on erittäin tärkeää, kun määrittelemme integroituja strategioita, meidän täytyy ottaa huomioon läheisyys. Läheisyys on tärkeä elementti. Meidän täytyy vastata alueiden tarpeisiin. Meidän tulee myöskin korostaa sitä, että on tärkeää, että meillä on monialueisia ohjelmia ja alueiden välistä yhteistyötä, joka voisi vastata näihin haasteisiin, kehityshaasteisiin, joita meillä on teo- työpaikkojen osalta. Sitten tulevaisuuden osalta korostaisin sitä, että tarvitsemme enemmän synergioita ähm, Euroopan sosiaalirahaston ja muiden rahastojen välillä. Euroopan sosiaalirahastolla tulee olla tärkeä rooli, kun pyrimme ennakoimaan ja sopeutumaan, sopeuttamaan niitä sektoreita, jotka tarvitsevat uusia innovaatioita, ja myöskin siinä, että voimme tukea koulutusta näillä alue- aloilla. Esimerkiksi tietyillä sektoreilla meillä on vihreän teknologian buumi ja meidän tulee nyt muuttaa toimintatapoja, tarttua näihin uusiin malleihin. Tällä tavalla voimme rakentaa tulevaisuutta. Ajatellen näitä kysymyksiä. Kiitoksia. Marie-Theresa. Kiitoksia. Seuraavana Marie-Theresa Sanchez-Smith. Presidenta Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani haluaisin myöskin kiittää työtä, jota tässä mietinnössä on tehty ja niitä konkreettisia ehdotuksia, joita on erityisesti kappaleessa viisi, jossa luetellaan haasteita. Kriisi vaikuttaa erityisesti taantuviin teollisuusalueisiin ja näillä alueilla sosiaaliset konfliktit ovat kaikkein suurimpia. Tässä ajattelen Ranskassa esimerkiksi Florensin aluetta Goodyearin ja kontinentaalin lähdön myötä. Monet, monet näistä alueista kärsivät. Meidän tulee tukea työttömiä ja meidän tulee uudelleen rakentaa näitä vanhoja teollisuusalueita investoiden sellaisiin rakenteisiin, jotka ovat tuottavampia ja kilpailukykyisempiä. Haluaisin myöskin muistuttaa, sillä tämä jää välillä sivuun, siitä, että meidän ei tule tässä äh, sulkea silmiämme siltä, että teollisuutta siirretään muille alueille Euroopassa. Tässä viittaan kappaleeseen kuusi, jossa puhutaan teollisuuden siirtymistä uusille alueille. Ja sitten ähm, minulle hyvin läheinen ja tärkeä asia. Ähm, tässä mainitsitte ehdotuksen siitä, että toisimme näitä Äh, luovien alojen teollisuuksien mahdollisuuksia uudelleen rakentumiseen enemmän esiin. Nämä ovat hyvin tärkeitä mahdollisuuksia, jotka voivat tukea elvyttämisessä. Nämä luovat alat ovat hyvin suuri mahdollisuus taantuvilla teollisuusalueilla. Tässä ajattelen esimerkiksi Ranskassa niitä luovia aloja, jotka ovat toimineet Luvanissa katalysaattoreina, luoden hyvin korkealaatuisia tuotantomahdollisuuksia ja esimerkiksi elokuvastudioita. Tällaiset luovat alat ovat tehneet mahdolliseksi muuttaa tilannetta esimerkiksi Glasgown kaltaisissa vanhoissa kaupungeissa tai Lillessä, kuten mainittua. Eli tässä todellakin näemme, että teollisuus, kulttuuriteollisuus, jota usein ei ota huomioon, on hyvin tärkeässä roolissa näiden teollisuusalueiden kehityksessä. Kiitoksia. Edes, äh, Lambert. No. Paljon kiitoksia. Seuraavana Lambert van Nistelrooy. Thank you, thank you very much for having this. Kiitoksia Hienoa, että saimme tämän asian esityslistalle ja että meillä on tämä tutkimus ja mietintö tässä käsittelyssä. Sain alkuun todeta, että nämä esimerkit osoittavat, että kohesiopolitiikka toimii. Tämä on tärkeä seikka näinä päivinä. Jos nimittäin katsotaan tuloksia, niin ne ovat todellakin positiivisia. Ja tässä on lähestymistapa muuttunut viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että onko tiedossa, mitkä alueet ovat nyt uhan alla? Tiedämmekö, milloin seuraava lama iskee? Omalla alueellani kaksi kemianteollisuuden alaa ovat tai yritys ovat joutuneet panemaan ovensa kiinni. Ja jos katsotaan Eurooppaan, niin energian hinnathan ovat suhteellisen korkealla tasolla Yhdysvaltojen hintatasoon verrattuna. Se johtaa siirtymiseen ei ainoastaan EUn sisällä, vaan myöskin Yhdysvaltojen ja muiden maiden suuntaan. Joten tiedämmekö, mihin suuntaan meidän täytyy katsella? Onko meillä tietoa siitä, mitkä monokulttuurilliset alueet voivat olla tulevan kymmenen vuoden aikana suurten ongelmien edessä. Alkuun viittasitte siihen, että haluatte kiinnittää huomiomme tähän älykkääseen eri, erikoistumiseen. Te viittasitte tutkimuksen ja kehitystyöhön, mutta sanoit, että ei vain ainoastaan siitä pitäisi olla puhe. Jos katsotaan tätä eurooppalaista välinettä tutkimus- ja kehitystyötä, se liittyy nyt horisonttiohjelmaan. 60-70 miljardia siihen on investoitu. Ja kohesiovaroista ja alueellista varoista löytyy kyllä investoitavaa. Eli päätelmänne olisivatkin voineet kuulua, että kohesiopolitiikka, tämä uusi lähestymistapa, jota paraikaa ajetaan, niin voivat omalta osaltaan edistää uusiutumista, mutta johtaa myöskin uudenlaisiin Maritti Resin mainitsemiin toimiin. Omalla alueellani on Eithofenista löytyy kymmeniä tuhansia työttömiä, mutta nyt talous on monimuotoisempi, uusia yrityksiä on syntynyt Esimerkiksi nanoteknologian puolelta löytyy jo maailman johtava yritys, joten meidän tulisi pyrkiä yhdistämään tutkimus- ja kehitystyötä tähän uuteen lähestymistapaan. Minun mielestäni tässä ei ole olemassa minkäänlaista ristiriitaa havaittavissa. Kiitoksia kollega Vlasak. Dovolte i abych... Kiitos. Minä haluaisin myös kiittää selvityksestä, joka koskee teollisuusalueita. Haluan kiittää niistä tiedoista, jotka koskevat, miten näitä alueita voidaan uudistaa. Tämä on uskoakseni meille hyvin hyödyllistä. Haluaisin korottaa, korostaa seuraavaa asiaa. Suuret kaupunkialueet kattavat noin 80 prosenttia Euroopan BKTstä, joten siis ne tarvitsevat myös huomiotamme. Ja kaikki nämä tosiasiat, kun puhumme työttömyydestä, ympäristöstä, nämä, tämmöinen integroitu alueellinen investointi parhaiten on se väline, jota voidaan käyttää näillä alueilla. Tällainen integroitu lähestymistapa on minun mielestäni erityisen tärkeä ja siksi rahoitus portfolion osalta haluaisin sanoa, että se pitäisi laajentaa koskemaan myös muita eurooppalaisia rahastoja. ajatellen, esimerkiksi Horisontti 2020, joka voisi myös olla hyödyllinen tässä yhteydessä. On tärkeää luoda yhteys yksittäisten strategioiden välille ja minusta meidän on pidettävä mielessämme, että kun me luomme tällaisia strategioita, eurooppalaisia tai valtiollisia, tai myös paikallisia urbaaneja strategioita, alueellisia strategioita. Meidän täytyy pyrkiä moninkertaistamaan kaikki toiminnot. Leader oli yksi menetelmä, joka täällä mainittiin, välineenä, joka on hyödyllinen kaupunkialueille. Henkilökohtaisesti uskon, että Leader on pääasiassa menetelmä, joka olisi parhaiten hyödyllinen maaseudulla, pienillä alueilla, koska sitä käytetään parhaalla tavalla, silloin eh, tarvitaan myöskin alueellisia paikallisia kaupunkiviranomaisia, jotka on valittuja. Mehän haluamme välttää konflikteja näiden eri hallinnon tasojen välillä. Tässä minun kommenttini. Kiitos. Odotan mielenkiinnolla jatkoehtystä. Jola Hibner, please. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Hipner. Bardzo, ponieważ ja jestem shadowem w... Kiitoksia. Minä olen varjoesittelijä Envi-valiokunnassa ja haluaisin myöskin tuoda esiin muutamia ajatuksia, joista nyt ympäristövaliokunnassa keskustellaan. Ensimmäinen huomio tässä haluaisin jälleen kerran kiittää siitä, että voimme puhua näistä kysymyksistä. Tämä on hyvin tärkeää, että tähän asti emme ole näistä alueellisen kehityksen ulottuvuuksista keskustelleet, emme ole ottaneet huomioon, kuinka tärkeitä nämä strategiat ovat näille teollisuusalueille, jotka toimivat hyvin erityisluontoisella tavalla. Meidän tulee ehdottomasti suojella näitä vanhoja teollisuusalueita hyvällä tavalla antaa niille hyvää suojelua, jotta ne voisivat kehittyä, kukoistaa, kuten edustaja Van Nisteroi sanoi, luonnollisesti ne tulisi muuttaa, auttaa niitä muuttumaan ja kehittymään. Tämän kehityksen tukeminen vihreitä aloja kohti hyvin laajassa mielessä on tärkeää. Kyseessä ei ole vain se, että kehitetään viheralueita, vaan erityisesti se, että ajatellaan ekologisesti. Ekologisen tutkimuksen ja kehityksen merkitys teollisuudelle – on suuri. Hyvin usein ajattelemme, että teollisuus on vain tuotantomahdollisuuksia. Urbaanialueella väestön tiheys on hyvin suuri ja niin edespäin, mutta tämä on väärä lähestymistapa. Meidän tulee erityisesti ottaa alueet huomioon koko niiden monimuotoisuudessa palveluiden ja rakenteiden kautta. Yksi eräs hyvin tärkeä ajankohtainen asia ovat uudet energiateknologiat. Nämä vanhat teollisuusalueet voivat valmistaa energian mullistuksen niin, että me voisimme valmistella koko raskaan teollisuuden uudistamista. Haluaisin korostaa sitä, että tällä hetkellä Euroopassa olemme hyvin suuressa käännekohdassa. Nuoret moittivat jo meitä siitä, että me luo tarpeeksi työpaikkoja. Ja tällaisessa kontekstissa uskon, että nämä vanhat alueet ovat mahdollisuus, jos niitä kehitetään älykkäällä tavalla, jos alueelliset viranomaiset ymmärtävät, että nämä alueet ovat elintärkeitä ja niitä tulisi kehittää. Tietenkin niitä tulisi muuttaa, mutta me emme voi tällaista muutosta toteuttaa antamalla liian taantua ja poistaa ne. Sitten haluaisin myöskin viitata tasapainoisen kehityksen tiedämme, että nämä teollisuusalueet ovat urbaanialueita. Kyseessä ei ole Silicon Valleyn tyyppinen teollisuusalue, joka on täysin kaupungin ulkopuolella, joka olisi keskittynyt tutkimukseen ja kehitykseen. Euroopassa erityisesti kyseessä ovat urbaanialueet. Siksi on erityisen tärkeää, että takaamme näille teollisuusalueille hyvän kehitysmallin. Tasapaino julkisen liikenteen suhteen on myöskin hyvin tärkeää. Hyvin usein, kun teollisuusalue taantuu, kaikki liikenneyhteydet katkaistaan. Ajatellaan, että liikenneyhteyksiä ei tarvita, koska ihmiset eivät enää käy töissä näillä alueilla, mutta meidän tulisi toimia päinvastoin. Liikenneyhteydet ovat tärkeitä. Nämä vanhat teollisuusalueet ovat kuitenkin yhä urbaanialueita. Kaikki nämä projektit, joita olemme nyt toteuttamassa, tulisi toteuttaa asukkaiden kanssa yhteistyössä. Meidän ei pitäisi pelätä väestön kanssa tehtävää yhteistyötä, mutta meidän tulisi myöskin selvittää heille, miksi meillä on tietynlaisia suunnitelmia jonkin alueen suhteen. Että meidän tulee selventää, että aluetta tulee uudistaa, modernisoida, mutta meidän ei tule tässä ajaa asukkaita pois. Haluaisin kiittää teitä tästä työstä. Ympäristövaliokunta käsittelee näitä kysymyksiä myöskin ja minä pyrin tuomaan ENY-valiokuntaan teidän näkökulmanne ja argumenttinne. Kiitoksia. Kiitoksia. En tiedä, haluaako komission puolesta joku käyttää puheenvuoroa. Ei ilmeisesti halua, vai olkapa hyvä. Mr. Klaus Schulze? Yes. Kollega Klaus Schulze, olkaa hyvä. Tervetuloa ja olkaa hyvä. I didn't prepare a statement, but I looked at the... En valmistellut mitään kannanottoa, mutta katsoin tätä esitystä ja tutkimusta – erityisesti mitä tulee tähän älykkääseen erikoistumiseen. Ja minun mielestäni tämä käyty keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen. Minulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää tähän analyysiin ja me haluaisimme vain kiittää kollega Gajeria tästä erinomaisesta mietinnöstä ja erityisesti, että tämä eri, älykäs erikoistuminen on hänenkin mielestään teollisuus- ja kehiusuuspolitiikan lähemmälle nivoutumiselle mitä tulee tähän näkemämme esitelmään, niin meidän pitää olla tarkkana, ettemme sorru yleiseen virheeseen, niin kuin tässä tutkimuksessa on tehty. Eli jos katsotaan komission ohjeistusta aiheeseen liittyen, niin tältä virheeltä voitaisiin välttyä. Eli ei vain mietittäisiin tätä terminologiapuolta. Älykäs erikoistuminen tulkitaan usein väärin tällaisiksi erityiseksi omaksi alakseen, mutta kyse on laaja-alaisemmasta lähestymistavasta. Komissio tarjoaa alueille metodologian, mitä voidaan käyttää hyvi, hyväksi. Kyse on hyvin kehittyneistä välineistä ja mehän tarjoamme 11 teema-aluetta ja me tarjoamme teollisuusalueille toimintamahdollisuuden päästäkseen tästä umpikujasta ulos, kehittää uusia teollisuuden aloja, käyttäen alueella tarjolla olevia tietoja ja taitoja. Tiedämme, että tässä kaivataan ministeriöiden välistä koordinointia erityis- ja varojen koordinointia, varojen käytön koordinointia tutkimukseen ja kehitykseen ja tietotaidon parantamiseen. Mehän tiedämme, että tietotaitoa ja tietämys on olemassa ja näihin ohjeisiin on tartuttu ja ministeriöiden välinen yhteistyö on tehostunut niissä maissa, joissa olemme toimineet. Ja niissä maissa, joissa ei ole tätä vielä tehty, niin sitä ollaan uudemman ohjelmakauden kynnyksellä ottamassa huomioon, eli kyse on tällaisesta strategisesta visiosta. Ja vielä yksi kommentti. Jos halutaan katsota hiukan kauemmas tulevaisuuteen, niin täytyy katsoa nämä alueelliset strategiat, tämä eurooppalainen tiekartta, miten sitä voitaisiin kehittää. Eli tässä on olemassa selkeästi nähtävissä se kysymys, että mitä tehdä näillä tulevaisuuden ohjelmilla ja mitä jäsenvaltiot käyttää, miten jäsenvaltiot käyttävät olemassa olevia voimavaroja hyväksi maailmanlaajuisten erinomaisten klustereiden kehittämiseksi niillä aloilla, joilla heillä on tietotaitoa. Eli tältä pohjalta me toimimme, me valmistelemme konferenssia aiheeseen liittyen ja tulemme siitä kertomaan sitten enemmän tälle valiokunnalle. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia ja kollega Turtling ja Konstansa voivat vielä lyhyesti kommentoida. Olkaa hyvä. A lot of interesting points. Niin, täällä on otettu esille monia mielenkiintoisia asioita ja pyrin vastaamaan niihin, jos, minusta, jos minä koin tulemaan, niin vastata teollisuuden osalta analyysi, jonka on tehty kohesiopolitiikasta, pitkälti keskittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja infrastruktuureihin, joten minä en tiedä, minä en ole tietoinen siitä, että olisi mitään erityistä huomiota kiinnitetty teollisuuteen. Me siis emme tiedä. Mutta herra Schulze aluepolitiikan pääosastolta kenties tätä asiasta enemmän. Niistä Roy, te sanoitte että totta kai tutkimus ja kehitys on väline rakenneuudistukseen, mikä oli mikään sinänsä ristiriita, mutta jos on käynnissä oleva ohjelma, on alue, joka pyrkii tällaiseen alueeseen uudistumiseen ja toinen alue on sitten luova yliopistokaupunki, jossa tapahtuu kehitystä, mihinkähän kohesiorahasto sijoittaa rahansa tähän mukavaan yliopistokaupunkiin, jolla on teollinen tekninen keskus, sillä on suuret mahdollisuudet saada varoja kuin niillä alueilla, jotka edelleen joutuvat käsittelemään sellaisia tylsiä asioita kuin infrastruktuuria ja vastaavaa, jotka eivät niinkään saa rahoitusta. Joten kaikki riippuu näkökulmasta. Minun näkö, kantani oli se, että on hyvin vähän tietoa siitä, miten kohesiopolitiikka käyttää varansa operatiivisen ohjelman tason alapuolella. Olisin kiinnostunut kuulemaan siitä, että aluepolitiikan pääosastolla on kiinnostusta alueita kohtaan, joiden osalta tehdään eksantearviointeja ohjelmista. Minä kuitenkaan olen löytänyt kovinkaan paljon kiinnostusta integroituun alueellisiin investointeihin, eivätkä Saksan ja Itävallan osavaltiot ole kovinkaan kiinnostuneita siitä, että rahoja osoitettaisiin kaupunkialueille, mikä merkitsee sitä, että niiden on käytettävä nämä varat eri tavalla, niin on lähestyttävä asiaa jonkinlaiselta ministeriön logiikan taholta, joten kuten sanottu, minä en ole tällaista kehitystä vielä havainnut. Ja sitten LEADER-menetelmä. LEADER-menetelmä ei tietenkään voi olla sellainen, sitä voitaisiin soveltaa kaupunkialueisiin. Halusin kuitenkin korostaa sitä, että on löydetty menetelmä kaupunkikehityksen osalta ja on jotakin, mitä voidaan tehdä, missä integroidun alueellisen kehityksen puitteissa, mutta 50 prosenttia varoista käytetään kansallistöihin, joten sitä voidaan käyttää tällaisiin integroituihin kehityksiin, mutta niitä voidaan kenties sitoa enemmän tähän integroituun kehitykseen. Thank you very much. I don't know if any other reaction. Paljon kiitoksia. En tiedä, haluaako joku vielä jotain sanoa, kollega Lambert. Two points. Niin, pari asiaa. Jos tiedossa ei ole, mitä tapahtuu esimerkiksi kemian teollisuuden alalla tulevan kymmenen vuoden aikana, ei välttämättä teidän analyysissä, mutta meidän suunnitelmissa silloin se on huono asia ja se aiheuttaa suuria paineita Euroopan laajuisesti. Joten jos katsotaan tätä Gairin tekstiä, niin ehkäpä meidän tulisi siinä huomioida tämä asia, eli toimia hiukan ennakoivammin tällaisten kysymysten osalta. Ja eiköhän tämä olisi käytännössäkin mahdollista. Tietyillä alueilla toiminta on keskittynyt ja heillä tulee olemaan sitten suuria vaikeuksia. Ja toinen asia on sitten se, että kaupunkialueilla tätä integroitunutta välinettä voidaan käyttää. Se on ikään kuin valinnan mahdollisuus, joka kaupunkialueelle tarjotaan alue- ja paikallisviranomaiset ja kansalliset viranomaiset voivat päättää, käyttävätkö tätä välinettä vaiko ei, mutta on olemassa oivia esimerkkejä siitä, miten tämä voi toimia. Eli kaupungit ovat solmineet komission kanssa jo sopimuksia, esimerkiksi alankomaalaiset kaupungit, jotkut alankomaiden kaupungit ovat näin tehneet. Tällaisten alueiden uusiminen vaatii valtiolta melkoista sitoutumista sillä eurooppalaiset välineet on vain yksi osa kokonaisuutta, mutta kaikilla tasoilla täytyy sitoutua tähän hankkeeseen. Ei riitä, että EU-varoja ohjataan hankkeeseen ja sitten asia olisi sillä selvä. Kyse on enemmänkin siitä, että meillä on tämä alueellinen ulottuvuus käytännön ratkaisumalleista ja myöskin siitä, että panostetaan koulutukseen ja asennemuutokseen. Se, mitä on tapahtunut muun muassa Bilbaossa ja muualla, on se, että asenne on muuttunut, lähestymistapa on muuttunut. Se on kaiken A ja O. Jos ihmiset luulevat, että asiat vain hoituvat itsestään, niin ei se niin tapahdu. Eli täytyy todellakin investoida tuleviin sukupolviin ja niihin työntekijöihin, joita on tarjolla. Eli kyse on monien tekijöiden summa, johon annetaan tällaista eurooppalaista tukea. Mutta yhtä lailla tärkeää on, että meillä on kansallinen strategia, jota voidaan tukea, jotta ollaan valmiita ongelmien ilmaantuessa toimimaan. Ja tämän strategiaan kuuluu myöskin tämä ITI, väline tukivälineenä, mutta kyse ei ole siitä, että Eurooppa hoitaa asian ja maksaa laskun. Mutta me voimme esittää tarkistuksia ja pyrkiä katsomaan hiukan kauemmas tulevaisuuteen. Tu- lähi kymmenen vuoden aikana tällä tulee olemaan keskeinen merkitys. Oikein paljon kiitoksia. Valitettavasti aikaa ei ole enemmän tarjolla, joten keskustelun päätettävää tähän, mutta meidän täytyy vain päättää tarkistusten jättämisen ajankohta 21. maaliskuuta kello 12 mennessä Kairin mietintöön teksti tarkistukset on jätettävä. Oikein paljon kiitoksia kollega Tödling, kiitoksia vierailustanne. Now I would like to move to point... Ja nyt voidaan siirtää esityslistalla eteenpäin kohtaan viisi innovaatiostrategia kestävää kasvua varten, biotalousstrategia Euroopalle. Ja Riikka Manner saa saman tien valmistelijana puheenvuoron ja voi alustaa tätä keskustelua. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan todeta, että tämä biotalous sektorina on todella tärkeä tulevaisuuden sektori meille Euroopassa. Ja, ja jos ajatellaan aluekehitys, aluekehityksen näkökulmasta, niin uskon, että, että tulevaisuudessa nimenomaan biotaloutta ja sen mahdollisuuksia kehittämällä voimme luoda alueelle hyvin paljon työpaikkoja. Täytyy myös muistaa, että biotalous jo nyt on selkeästi älykkään ja vihreän kasvun avain täällä Euroopassa ja hyvin keskeisessä roolissa, kun puhutaan Eurooppa 2020-strategiasta. No se, mitä tulee sitten aluepolitiikkaan, niin täytyy myös muistaa se, että jo tulevalla kaudella, jos katsotaan tätä 11 teemaa, niin niistä seitsemän liittyy suoraan tai välillisesti tähän biotalouteen. Senkin takia meidän valiokunta on hyvin keskeisessä roolissa, kun puhumme tulevista suuntaviivoista ja kehitysaskeleista, mitä tulee tälle biotaloussektorille. Niin kuin sanoin, niin meillä on hyvin paljon vielä parannettavaa ja runsaasti mahdollisuuksia siinä, miten me pystymme luonnonvarojamme hyödyntämään ja jalostamaan edelleen korkean jalostusarvon tuotteiksi. Täytyy myös muistaa, että biotalous sinällä edistää voimakkaasti resurssitehokkuutta ja vähentää riippuvuutta tuontiraaka-aineista, tuontienergiasta sekä uusiutumattomista luonnonvaroista. Ja erityisesti jos puhutaan muun muassa metsäsektorista ja muusta biopohjaisesta teollisuudesta ja sen tärkeydestä, niin meillä on runsaasti mahdollisuuksia, joita hyödyntää. Tällä hetkellä jo biotalousteollisuus tuottaa monia korkean jalostusarvon tuotteita, kuten kemikaaleja, lääkkeitä, muoveja ja muita uusia innovatiivisia materiaaleja. Ja näitä pitäisi pystyä myös Euroopassa kehittelemään ja myös kaupallistamaan entistä tehokkaammin, koska ne ovat avain myös sitten tulevaisuudessa, kun luomme niitä uusia kasvunaloja ja työpaikkoja alueille. Ja täytyy muistaa, että monta kertaa nämä resurssit nimenomaan sijaitsevat alueilla, esimerkiksi metsä- metsäpuolesta, jos puhutaan. Haluan tässä lausunnossani painottaa myös sitä, että biotalousstrategiassa ja politiikassa sekä biotalouteen liittyvissä asetuksissa ja kannusteissa tarvitaan entistä selkeämpiä suuntaviivoja sekä keskittämistä. Ja haluan myös huomauttaa, että eri rahastojen, kuten rakennerahastot, maatalousrahastot ja horisontaaliasetukset välillä tarvitsemme paljon parempaa koordinointia ja myös mahdollisuutta ristiin rahoittamiseen, jos siihen tarvetta on. Täytyy myös muistaa, että kun siirrymme kohti biotaloutta, niin se on hyvin pitkä prosessi ja eri Euroopan valtioissa olemme edenneet hyvin eri tahtia tämän prosessin osalta. Ja tämän vuoksi tarvitsemme hyvin pitkän tähtäimen lainsäädäntöä ja pitkä, pitkäjänteistä työtä ja pitkän välin strategioita ja investointeja, jotta me pystymme kehittämään ja saavuttamaan tuloksia. Kuten olen todennut, niin aluetalouksilla on tässä hyvin keskeinen rooli tämän älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamisessa. Ja haluankin korostaa sitä, että juuri alueella itsellään on se tarvittava tieto ja osaaminen erityisominaisuuksinsa mukaisten toimijoiden mobilisoimiseksi. On hyvin tärkeää, että pystymme yhdistämään näitä innovointi- ja kestävyyssuunnitelmia alueellisella, kansallisella ja myös eurooppalaisella tasolla ja pystymme näin myös kannustamaan alueita kehittämään vahvoja alueellisia ja kansallisia biotalousstrategioita sekä myös älykkään erikoistumisen tutkimus- ja innovaatiostrategioita – Tuen hyvin vahvasti komission ehdotusta luoda julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusohjelmia myös tälle biotaloussektorille. On myös hyvin tärkeää, että pienten ja keskisuurten yritysten roolia biotaloudessa korostetaan ja on tärkeää, että pystymme myös eurooppalaisella tasolla tältä osin turvaamaan nämä PK-yritysten rahoitusmahdollisuudet. Näiden lisäksi haluan tässä lausunnossani korostaa myös, myös koulutuksen tärkeyttä alueilla. Kuten sanoin, monta kertaa resurssit sijaitsevat alueilla, ja jotta me saamme sitä osaamista alueelle, tarvitsemme myös, tarvitsemme myös hyvin vahvaa koulutuspohjaa. Ja sen takia toivon, että tulevaisuudessa myös eurooppalaisella tasolla luomme selkeitä koulutusohjelmia niin alu, ammatilliselle kuin korkeakoulutasolle, nimenomaan tälle biotaloussektorille ja sen innovoinnin kehittämiseksi. Tähän loppuun haluan vielä, vielä korostaa sitä, että on tärkeää, että jatkossa luomme todellakin konkreettisia tavoitteita tälle sektorille ja, ja pystymme tai pyrimme myös valvomaan tavoitteiden saavuttamista eurooppalaisella tasolla. Kuten sanoin, uskon, että tämä biotaloussektori tulee olemaan tulevaisuuden ala ja meillä on vielä hyvin paljon hyödyntämistä ja parannettavaa tällä sektorilla. Thank you. Now we go to the shadow. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana varjoesittelijöiden puoleen. Lambert, var... olepas hyvä. Ihan lyhyesti. Rika Manner on erinomaisella tavalla kertonut siitä alueellista ulottuvuudesta ja aluepolitiikasta. Paljon voidaan vielä tehdä, mutta ihan lyhyesti vielä toteaisin, että Euroopan komission on esitettävä visio, joka on nyt pöydällä, tämä Biobased Economy. Visioita löytyy kehityksestä, tutkimuksesta, maataloudesta, teollisuudesta, mutta koskaan ei ole löydetty tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mutta nyt vihdoinkin näin on käynyt ja että 2020 strategiastakin tämä biotalous löytyy ulottuvuutena. Eli nyt meillä on tavoitteita, me haluamme, että näihin EU 2020-strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin yritetään älykkäillä ja kestävillä ja osallistavilla toimilla päästä. Me olemme valmiita panostamaan tämän tyyppiseen toimintaan, erityisesti mitä tulee tähän temaattiseen keskittämiseen, niin tulevissa ohjelmissa minä uskon, että se on mahdollisuus. Me voimme panostaa tähän biotalouteen. Jäsenvaltiot tekevät omat valintansa, priorisoivat toimintaansa ja mielenkiinnolla jään odottamaan sitä, että mitä jäsenvaltiot tekevät tällä saralla ja mitä tuleman pitää, mitkä eurooppalaiset alueet haluavat todellakin panostaa tutkimukseen ja kehitystyöhön. Sillä on edelleenkin keskeinen merkitys. Ja oikeastaan me olemme vasta lähtökuopissa. Meillä on olemassa tuotteita, varoja, joista voidaan kehittää jotain uutta. Meillä on tarve korvata fossiiliset polttoaineet jollain muulla. Eli tietotaitoa on olemassa ja soveltavaa tutkimusta tarjolla. Keskeisemmät asiat on mainittu tekstissä ja ne meille kyllä sopivat, ne ovat erinomaisia. Ehkäpä vielä tämä synergia-aspekti. Unionilla on eri välineitä, joita voitaisiin käyttää hyväksi. Minähän toimin varjoesittelijänä myöskin käsiteltäessä Euroopan innovaatioteknologiakeskusasiaa tulevan seitsemän vuoden aikana näitä harvinaisia materiaaleja ja bioperusteista tuotantoa korostetaan. Se näkyy tässä seitsemänvuotisessa ohjelmassa. Tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää katsoa tätä alueellista politiikkaa ja sitä, mitä EU-tasolla tehdään. Me olemme ehdottaneet tällaisia alueellisia innovointiklustereiden käyttöön ottaa näitä riksejä. Ehkäpä sitä kautta tätä jo muuten erinomaista tekstiä voitaisiin entisestään vahvistaa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Pirolien. Madame la Présidente, chers collègues. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää työstä, jota hän on tehnyt tämän kysymyksen parissa. Tämä aloite menee oikeaan suuntaan ympäristöpainostuksen ja luonnonresurssien ennan mutta näkemättömän käytön tason kohdalla on hyvin selvää, että Euroopan unionin täytyy löytää ratkaisuja, jotka ovat tehokkaita ja kestäviä. Biotalousstrategia olisi hyvä pohja vastata näihin haasteisiin, joita Euroopalla tällä hetkellä on. Se auttaisi rakentamaan innovoimampaa, kilpailukykyisempää ja taloudellisempaa, resurssitehokkaampaa yhteiskuntaa. Meillä on tästä selkeitä näyttöjä, kuten Rouva Manner korostaisin sitä, että biotalous on todellinen kasvumahdollisuus alueellemme, joilla on riittäviä kompetensseja, jotta ne voisivat tukea kehitystään. Meidän tulee kuitenkin mennä vielä pidemmälle. Tässä mielessä äh, tutkimukseen ja kehitykseen keskittyminen on tärkeää. On erittäin tärkeää, että investoimme tietoon, jotta voisimme kehittää biotalousohjelmia. Meidän ei tule tarjota vain johdonmukaisempia puitteita biotaloudelle, vaan myöskin investoida uuteen infrastruktuuriin ja uusien välineiden luomiseen eurooppalaisella tasolla. Korostaisin, kuinka tärkeää on saattaa kansalaiset liikkeelle eurooppalaisia, koskettavat ympäristöhaasteet yhä enemmän, ja biotalousstrategia voi olla tehokas vain, jos sen takana on paljon kansalaisia. Tässä haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy informoida kansalaisia alueellisen politiikan kautta ja tuoda alueelliseen toimintaan, tutkimukseen, kehityksen ja politiikkaan kansalaisia mukaan. Meidän tulisi luoda ähm, Euroopan unionin tarjoamien äh, tutkimus- ja kehitysrahoitusmahdollisuuksien käytännöllinen ohjekirja saataville. Tässä asiassa, kuten Rouva Manner, korostaisin PK-yritysten tärkeyttä biotalousstrategiassa. On hyvin tärkeää, että takaamme rahoitusmahdollisuuksia PK-yrityksille. Ne ovat aktiivisesti mukana tutkimuksessa ja rahoituksen takaaminen – on tärkeää. Ja tämän lisäksi tietoverkkojen luominen. Esittelijän tavoin korostan sitä, että on hyvin tärkeää luoda ammatti ja muita koulutusmahdollisuuksia alueelle biotalouden alalla. Tämä takaa sen, että meillä olisi hyvin pätevää korkeatasoista työvoimaa sektorilla. Korostaisin, että on hyvin tärkeää pohtia tulevaisuuden politiikkaa ja tässä tervehdin ilolla biotalouden seuranta toimia ja myöskin aloitteita luoda tiekartta, jonka kautta tämän alan aloitteita ja toimintaa voitaisiin tarkasti seurata. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Nikorelos. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την εισηγήτρια Haluan kiittää lausunnon valmistelijaa, koska kysymys on asiasta, joka liittyy siihen, mistä juuri aiemmin puhuimme, kun puhuimme teollisuuspolitiikasta. Kysymys on nimittäin todellisesta käänteestä, tiellä suunnan muutoksesta. Jätetään vanha teollisuus taakse, jonka olemme tunteneet viime vuosikymmenien ajan. Siirtääksemme kohti uuden tyyppistä taloutta, joka pitkälti perustuu uusiin raaka-aineisiin, ja voi olla hyvin tärkeää alueille. Uusittuvat eh, energialehdet ovat tässä hyvin tärkeitä. Meidän täytyy seurata tämän tyyppistä talouspolitiikkaa kestävällä tavalla, jotta voidaan välttää erilaiset sudenkuopat. Simittäin, jos me emme tee tätä työtä, me pääsemme asiassa eteenpäin. Meillä on ollut menneisyydessä kokeiluja, jotka eivät ole olleet menestyksekkäitä. Tästä syystä meidän täytyy pyrkiä katsoa tulevaisuuteen ja pyrkiä välttämään ongelmia, jotka voisivat olla tietynlaisia sudenkuoppia, jotka johtuisivat esimerkiksi huonosta hallinnoinnista, mitä resursseihin tulee. Ja luonnollisesti tällä kaikilla on myöskin vaikutuksensa elintarviketuotantoon, samoin kuin polttoaineisiin. Joten minusta meidän täytyisi tehdä selvityksiä siitä, minkälaisia ovat kulutuksen muodot, jotta voimme saada aikaan hyvää työtä biotalouden alalla. Meillä on taloudellista, sosiaalista ja ympäristöpolitiikkaa, jota me ajamme, joten tämä on hyvä väline, koska tämä sopii siihen, miten menestyksekkäästi pyritään ajamaan näitä politiikkoja, ja sillä on merkitystä alueilla ja me voimme pyrkiä varmistamaan sen, että alueviranomaiset voivat olla mukana tässä työssä siinä, miten kehitetään esimerkiksi uusiutuvia energialähteitä, joten biotalous on hyvin tärkeä tekijä siinä, miten vahvistetaan alueellista kehitystä. Minusta se, että luotaisiin strategisia klustereita alueilla, merkitsee sitä, että voidaan sitten hyödyntää niitä etuja, joita alueilla yksittäisillä alueilla verrattuna muihin alueisiin, esimerkiksi tietotaito, resurssit, raaka-aineet, joita niillä on, ja pyrkiä luomaan tätä kautta sitten verkostoja. Annan tästä esimerkin. Monilla alueilla eh, tilanne on se, että ei ole luonnonkaasua. Sitä täytyy tuoda. Kun taas muilla alueilla voidaan hallinnoida metsiä tai maatalouden tuotantoa niin, että voidaan tarjota tuotteita toisille alueille ja olla riippumattomampia niin, että ei tarvitse esimerkiksi tuoda energiaa. Täytyy siis saada aikaan jonkinlaista vuoropuhelua ja keskustelua parhaista käytänteistä Euroopan tasolla. Strategiahan ei tähän mennessä vielä ole kehitetty, biotalouden alalta, mutta kuitenkin on olemassa tietotaitoa eri alueilla. Jos me katsomme, miten viiniä tuotetaan tai olutta tuotetaan alueilla, saatamme nähdä, että on paljon tutkimusta, jota jo on tehty ja jota voidaan hyödyntää. Joten meidän pitäisi pyrkiä selvittämään, mitä teknistä osaamista on jo saatu biotaloutta ajatellen. Ja sen lisäksi tässä voi olla mukana myöskin pienet ja keskisuuret yritykset, ja luonnollisesti teollisuuden mallihan on muuttumassa. Me emme enää ole suuntautuneita raskaaseen teollisuuteen, suuriin teollisuuslaitoksiin, suuriin yrityksiin. Sen sijaan me korostamme pienempää teollisuutta, joka on soveliaampi tällaisen vihreän talouden toteuttamiseen, biotalouden toteuttamiseen. Joten minusta nämä muutokset ovat hyödyllisiä, merkittäviä, mutta niiden saavuttamiseksi täytyy pyrkiä käyttämään rahoitusvälineitä, kuten aluekehitysrahastoa, kohesiorahastoa, myös, myöskin äh, kalatalousrahastoja, siis muita välineitä, joita täytyy vahvistaa ja hyödyntää paremmin, jotta voidaan tukea biotaloutta. Ja lopuksi minusta on vaara, jonka me vihreät haluaisimme erityisesti ottaa esille. Ja puhun nyt geneettisesti muutetuista organismeista. Minun mielestäni meidän täytyy olla varovaisia ja varmistaa, että me suojelemme biodiversiteettiä. Meillä saattaa tietysti olla muitakin ongelmia, jotka liittyvät tähän. Ja kysymys on asiasta joka tapauksessa, joka täytyy pitää mielessä. Kiitos. Kiitoksia seuran edustaja Vlasak. Kiitoksia. Minä haluaisin sanoa, että biotalous on erittäin tärkeä Euroopan unionille, sillä se suojelee ei uusiutuvia luonnonvaroja ja käyttää uusiutuvia luonnonvaroja. Tämän vuoksi olen hyvin tyytyväinen siitä, että tämän vuoden helmikuussa komissio julkaisi biotalousstrategian, johon liittyy myöskin seurantaryhmä, joka tulee seuraamaan – biotalouden kehityksen vaikutuksia. Koska tämä aihe on erittäin tärkeä, uskon, että meidän tulisi vastata useisiin kysymyksiin. Ensinnäkin vain viisi 27 jäsenmaasta Suomi, Tanska, Saksa, Irlanti ja Alankomaat käyttävät biotalousstrategiaa. Jos me haluamme koordinoida toimintaa, meidän tulisi tarkkailla sitä, mitä muut jäsenmaat tekevät ja kuinka voisimme tehdä yhteisiä suunnitelmia. Tämä seurantakeskus tulee saamaan oman henkilökuntansa ja äh, budjettinsa. Kuinka te uskotte, että tästä näkökulmasta seurantaryhmä tulee toimimaan? Kiitoksia. En tiedä, onko komissiosta kukaan täällä eduspaikalla. Haluatteko sanoa jotain? Kertokaa ensin nimenne. Matt from DG Silvia Nemet, äh, DG Resurssista osastolta, joka seuraa tätä asiaa. Ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa erinomaisesta lausunnosta, joka strategiasta on laadittu, ja haluaisin myöskin palata erinäisiin kommentteihin, joita varjoesittelijät ovat ottaneet esille. Komissio on tietoinen siitä, että pitkän tähtäyksen menestys biostrategian ja toimintaohjelman osalta riippuu alueellisesta vastaanotosta ja siitä, miten tätä pannaan toimeen alueellisella ja paikallisella tasolla. Ja tästä syystä me olemme pyrkineet harjoittamaan yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, joten olimme ilahtuneita nähdessämme, että alueiden komitea vaati lausunnon biotalous tiedotteesta viime, viime vuonna ja puhuin myöskin äh, alueellisesta paikallisesta toimeenpanosta. Me olemme myöskin tunnustaneet tarpeet saada aikaan synergiaa rakennerahastojen horisontti 2020 välillä, yhteisen maatalouspolitiikan ja jopa yhteisen kalastuspolitiikan välille. Ja olemme tietoisia tästä siis, ja esimerkiksi älykkään erikoistumisen oppaassa DG Regio valmisteli tämän alueellisille viranomaisille, ja siellä erityisesti korostetaan sitä, että monet investoinnit, jotka jo on tehty tai joita on suunniteltu strategioissa, pitäisi ottaa esille politiikka-otsakkeen biotalouspuitteissa. Tietenkin viime kädessä asia on jäsenvaltioiden käsissä. Me kuitenkin toivomme, että tämä asia otetaan vastaan. Sen lisäksi haluaisin korostaa kuluttajien tietoisuuden äh, näkökantaa kaikissa biotalouden äh, kysymyksissä. Me olemme puhuneet paljon yleisestä koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta ja sen sellaisesta – mikä koskettaa nuorempia sukupolvia biotalouden osalta. Meillä kaikilla uskoakseni on tärkeä rooli, mitä tulee tiedon välittämiseen kuluttajille, miten saadaan aikaan se, että tehdään valintoja, jotka ovat kestävämpiä eri tuotteiden ostamisen yhteydessä. Ja tässä mielessä se, että luodaan yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuksia bio perustaisille tuotteille, biotaloudelle. On tärkeää, että luodaan integroitu lähestymistapa eri sektoreilla, kansallisella, alueellisella ja Euroopan tasolla. Ja viime kädessä, mitä sitten tulee kansallisten strategioiden valmistelemiseen biotalouden alueella, on totta, että jotkin jäsenvaltiot ovat hiukan edistyneempiä. Kuitenkin me pyrimme rohkaisemaan myös alueellisten biotaloussategioiden laatimiseen, koska saattaa olla tärkeää saada erilaisia näkökantoja koottua yhteen. Ja mitä tulee EUn biotalousseurantakeskukseen, joka äskettäin on käynnistänyt toimintansa, se tehtävänä on seurata sitä, miten tapahtuu edistystä biotalouden alalla. Ja se voi auttaa näiden alueellisten ja kansallisten strategioiden laatimisessa tämä seurantakeskus on otettu niin, että mukana on myöskin yhteinen tutkimuskeskus ja odotamme hyviä tuloksia, joka tulee sitten mukaan tämän biotalousstrategian jatkotoimintamiseen. Enrique. Ian ja vielä Riikka. Ja lyhyesti kun keskustelin komission edustajia keskustelua, pohdin, eikö meidän tulisi myöskin puhua paljon julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta ja tämän lisäksi tunnustaa se, kuinka tärkeä linkki on biotalouden ja sosiaalisen talouden välillä. Sosiaalinen talous on hyvin tärkeää, kun ihmiset tulevat, kokoontuvat yhteen ja ratkaisevat ongelmia. Mielestäni tässä on yhteys, joka tulisi tunnustaa. Kiitos. Haluanko Riikka vielä kommentoida? Ja puheenjohtaja, aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia kollegoita erinomaisista kommenteista. Tulemme huomioimaan nämä jatkotyön osalta ja toivon, että jätätte myös sitten muutosesityksiä näiden kommenttien myötä tähän esitykseen. Oikeastaan tuo, mikä monessa puheenvuorossa tuli esille, nimenomaan tämä kuluttajan vastuu, niin se on erittäin tärkeä osa tätä ja varmasti tuota puolta pitää vielä ehkä teroittaa myös tässä, tässä lausunnossa koska kyllähän me tiedämme, jos mietitään aivan pakkausmateriaaleja, miten paljon meillä olisi kehitettävää nimenomaan siihen suuntaan, että me voisimme tehdä näistä tämän bio, biopohjaisia ja siinä nimenomaan kuluttaja ratkaisee ja se tieto, minkä me kuluttajalle pystymme välittämään ja miten me pystymme kuluttajalle tämän markkinoimaan, niin se on aivan keskeisessä roolissa Joten, joten näen, että, että tämä on se puoli, jota, jota myös itse haluan vielä nostaa se selkeämmin esille. Mutta en halua sen tarkemmin lähteä näitä äh, kommentoimaan. Mielestäni nämä kaikki oli erinomaisia, erinomaisia äh, äh, kommentteja tähän lausuntoon ja tulemme tosiaan huomioimaan myös nämä, kun jatkamme tätä työtä. Uh, thank you very much. And... Paljon kiitoksia. Tarkistukset on jätettävä 22. maaliskuuta kello 12 mennessä. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan, eli Oldrich Vaslaakin valmistelemaan tekstiin politiikan suunnittelu ja pitkän aikavälin suuntaukset, talousarvio, vaikutukset valmiuksen kehittämiseen. Vlasak, olipa hyvä. Dámy a pánové, eh, je jasné, že dlouhodobé pláno... Kiitoksia, hyvät naiset herrat. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Luonnollisesti pitkän aikavälin suunnittelu on hyvin tärkeää, kun ajattelemme investointeja ja budjetointia. Toissijaisuusperiaatteeseen perustuen on selvää ja pitkän aikavälin sosioekonomisiin malleihin ja Euroopan unionin politiikkaan perustuen on selvää, että että pitkän aikavälin suunnitelmat ovat hyvin tärkeitä Euroopan unionin tasolla, kansallisella ja paikallisella tasolla, jotta voisimme vahvistaa hallintokapasiteettia. Me tarvitsemme tiettyjä suunnitteluresursseja kapasiteettien rakentamisessa. Euroopan sosiaalirahasto ja aluekehitysrahasto voivat olla mukana tässä. Tämä on erityisen totta sellaisilla alueilla, aloilla kuin korruption vastaisessa taistelussa tai yritysten hallinnollisen taakan vähentämisessä tai eri hallintojen uudistamisessa, uudelleenjärjestelyissä, julkishallinnossa, kaikilla näillä aloilla tämä on hyvin tärkeää. Monivuotuinen rahoitus kehys on ollut melko ongelmallinen hiljattain. Se on tärkeä pitkän aikavälin suunnittelulle, mutta mitään selkeitä vastauksia ei vielä ole ja tämän vuoksi asia on melko arkaluontoinen. Tämän vuoksi haluaisin parantaa koordinointia, kun keskustelemme budjetoinnista eurooppalaisella ja kansallisella tasolla kun muotoilemme politiikkoja, erityisesti kohesiopolitiikkaa, olemme yhä riippuvaisempia pitkän aikavälin kehityskuluista ja pitkän aikavälin suunnittelusta. Tämän vuoksi meidän tulee luottaa tutkimuksiin, joita meillä on jo olemassa, kuten Eurooppa 2050 tutkimus, jonka Euroopan unionin 2030 työryhmä loi, tai sitten globaali ryhmä Global Trends 2030, joka European Security Studies-ryhmä loi. Kaikki nämä tutkimukset ovat erittäin tärkeitä, niitä on paljon, niitä tulisi käyttää pitkän aikavälin suunnittelussa, kun suunnittelemme valmiuksia. Tämän vuoksi ehdotan, että luotaisiin lähempää yhteistyötä ja toimielinten välinen järjestelmä, joka tunnistaisi pitkän aikavälin kehityskulkuja ja loisi pääsyn kaikkiin näihin tutkimuksiin, jotka mainitsin, ja myöskin takaisi henkilöstömahdollisuuksia eri toimielmissä ja myöskin alueiden komiteassa, sillä kaikki nämä asiathan luonnollisesti vaikuttavat alueelliseen ja paikalliseen tasoon erittäin suuresti. Odotan mielenkiinnolla kaikkia huomioita ja kysymyksiä, joita teillä on. Kiitoksia. Kiitoksia. Ilmeisesti vain Alfonsi on paikalla varjoesittelijöistä, joten olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on todellakin hyvin mielenkiintoinen kysymys erityisesti kohesiorahaston osalla uskon, että yksinkertaistaminen ja valikointi ovat asioita, joissa meillä tulisi olla enemmän välineitä pitkän aikavälin valmiuksien kehittämisessä ja suunnittelussa, jotta eri toimijat voisivat tulla mukaan näihin integroituihin ohjelmiin. On harmi, että meillä ei ole ollut tapana Euroopan unionissa äh, ja tässä mietintöhän saattaa vaikuttaa tähän asiaan, ohjata jonkinlaista globaalia pohdintaa, johon eri toimijat voisivat yhtyä ja johon voisimme ottaa myöskin alueet mukaan, jotta voisimme kuulla alueellisia tarpeita ja samaan aikaan tarjota mm, asiantuntijuutta liittyen tiettyihin asioihin, joissa asiantuntemusta todellakin saatetaan tarvita. Minä suosin kaikkia näitä ehdotuksia ja uskon, että voisimme todellakin kohesiopolitiikan toteuttamisessa hyötyä kaikista näistä esitetyistä ajatuksista. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavana Affan Selroy. Mm. Kiitoksia. Niin, vaikea oikeastaan saada tarttumapintaa tästä aiheesta. Mistä on oikein kyse? Yhtäältä unionissa keskustellaan laaja-alaisesti säästöstä ja tiukasta budjettikurista, mutta toisaalta taas kapasiteetin kasvattaminen, mikä on jäänyt taustalle, kapasiteetin kasvattaminen kaikilla tasoilla. Eli että meillä on valistuneita, hyvin koulutettuja ihmisiä, ja, jotta voidaan käydä keskustelua näistä kysymyksistä ajatellaan vain, että jos raha on käytettävissä, niin silloin talouskin lähtee nousuun, mutta me tarvitsemme virikkeitä teollisuudelle. Olen samaa mieltä siitä, että mitä sanotaan kohdissa 6 ja 7. Euroopan unionin pitäisi olla avoimempi sovellettavien strategioiden osalta ja kertoa myöskin avoimemmin näistä tuloksista. Tietenkin kyse on pääasiallisesti, niin kuin sanotte, kansallisista toimintavaltuuksista, mutta ehkäpä välillä kannattaisi katsoa myöskin peiliin ja muistaa, että välillä voitaisiin osoittaa myöskin syyttävällä sormella – Erityisesti jos katsotaan näitä tietyissä maissa, esimerkiksi Espanjassa toteutettavia äh, rakenteellisia muutoksia tämän kapasiteetin kasvattamisen toteuttamiseksi, jotta työpaikkoja syntyisi, sillä me tiedämme, että työmarkkinoille – uutena tulokkana tuleva, niin hänellä on ongelmia, suurempia ongelmia kuin sellaiselle, joka on ollut jo pitkään työmarkkinoilla. Eli kyse on investoinneista, tietotaidoista eri tasoilla, mutta myöskin tällaisesta kriittisestä arvioinnista, eli minkälaisia järjestelmiä on käytössä tällä hetkellä. Minun mielestäni kyse on poliittisesta keskustelusta. Kyllä minun mielestäni tätäkin voitaisiin tässä korostaa. ja olemassa olevia välineitä käyttäen varmaan tilannetta voitaisiin parantaa. Nyt ymmärrän aiheen ja sisällön paremmin. Ja mikäli kollega Flasakille sopii, niin minähän voisin tietenkin tähän liittyen jättää myöskin omia tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Ilmeisesti muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten haluaisiko komissio käyttää puheenvuoroa? Täällä on Barroson poliittisen avustajakaartin edustaja paikalla. Ja muitakin haluaa jotkut käyttää puheenvuoron. Uh, kiitos kollegani Graham tulee esittelemään tämän Espas-hankkeen. Okei, okay. Graham Cutter, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos valiokunnan jäsenille. Haluan sanoa muutaman sanan yhdestä näistä kapasiteetin rakentamistoimista, innovati- innovatiivisista hankkeista, joita me pyrkimme tekemään yli toimien rajojen viime vuosina. Lähdemme liikkeelle sitä, että maailma muuttuu nopeasti, joten strategisempi lähestymistapa EU-ssa politiikalle, jotka ovat vaikutuksenaan pitkäaikaisia, on sellaista, mihin täytyy tarttua, kuten valiokunnan jäsenetkin jo sanoivat. Tätä on käsitelty muuallakin kuin, kuin muuallakin maailmassa, Washingtonissa, Beijingissä ja New Delhissä eurooppalaisten eh, poliitikkojen alan tutkintaväline, joka Alinsoliassa, joka on Espas, sen kautta eh, unioni pyrki vahvistamaan tällaista kapasiteettien luomista ja arvioimaan politiikan sitä, miten politiikan tekijöillä olisi relevanttia tietoa, joka perustuisi empiiriseen kokemukseen ja niin myöskin analyyttiseen ennustettavuuteen. Viime vuoden maaliskuussa julkaistiin kertomus, jonka otsikkona oli Global Trends 2030. Ja tuossa raportissa määriteltiin sellaisia trendejä, jotka olivat muuttamaan maailmaa vuoteen 2030 mennessä, niin koskevat ympäristöä, yksilöä ja korostivat kestävää kehitystä ajatellen sitä, miten resurssien saatavuus tulee vähenemään ja myöskin keskittämään myöskin siihen, miten suuria aukkoja on hallinnoissa, joihin täytyy kiinnittää huomiota. Tämän tyyppisten hankkeen eteneminen on mahdollista, että Espas on voinut liittyä valmistavien toimien vaiheeseen, ja tässä saatiin vuoden 2012 budjettiinkin tätä varten oma kohtaansa Espas budjetti tähtää vuoteen 2030 ja siinä on kolme tärkeää analyysiklusteria, ensinnäkin talous, toiseksi yhteiskunnalliset muutokset ja kolmanneksi kansainvälinen hallinnointi ja valta. Ja nämä kolme selvitystä, jotka ovat tekeillä, tulevat korostamaan avaintrendejä maailmantasolla ja myöskin keskittämään huomiota niihin vaikutuksiin, joita sillä saattaa olla Euroopan unioniin. Ja keskipiste on vuosi 2013 ja tulemme myöskin katsottamaan, mitä ovat muut näkyvät todennäköiset vaihtoehdot politiikalle ajatellen myöskin tätä sykliä, joka instituutiossa on 2014 ja 2019. Tämä on myöskin tärkeä aloite, joka on osa Akan sieliä, jossa pyritään horisontaaliseen lähestymistapaan kautta yhteiskunnan talouden ja hallinnoinnin kautta. Ja näiden kolmen selvityksen on tarkoitus saada käyntiin syyskuussa tämän vuonna ja nämä tulee toteuttamaan toimintavien yhteisen johtoryhmän puitteissa he kolme työryhmää, jossa on jäseniä eri organisaatioista, jotka ovat mukana Espanjassa, jotka ovat neuvosto, parlamentti, komissio ja ulkosuhdehallinto. Selvitykset ovat myöskin olemaan osa analyyttistä perustaa valmisteltaessa Espasin ohjausryhmässä lopullista raporttia, joka katsomaan, mitä ovat politiikan kannalta relevantit toimet, ja jossa tullaan katsomaan tärkeitä yhteyksiä ja erityisesti tämän vaikutukset eurooppalaisen politiikkaan seuraavan eh, isotiolallisten syklin ja sen jälkeisen ajan osalta. Tämä loppuraportin tulisi olla valmiina 2014 alkupuolella juuri silloin, kun tapahtuu suuria muutoksia instituutioissa vuoden mittaan. Tätä kautta saamme laajemman kuvan tilanteesta kenties, mutta ajattelen, mitä esittelijä ja varjostajat ovat sanoneet. Minusta se, mitä on tapahtumassa Espasissa, on selkeä vastaus selkeään tarpeeseen unionin täytyy katsoa asioita strategisesti, katsoa eteenpäin yli instituutiorajojen. Näin ei kenties ennen ole ollut. Ja tämä on tilanne. Itse olen yhdessä työryhmässä mukaan näen, miten tapahtuu vuorovaikutusta henkilöiden osalta, jotka edustavat neljää organisaatiota. Syntyy uuden tyyppistä toimintaa, joka saattaa antaa meille hyvän tilanteen tulevaisuutta ajatellen, kun päätetään sitä, miten asiaa viedään eteenpäin. Ja voidaan myöskin pohtia sitä, pitäisi saada aikaan jonkinlainen kestävämpi perusta toiminnalle yli toimijoiden rajojen. Kiitoksia. Kysymys suositusten täytäntöönpanoon liittyen. Ette ole siis vielä päättäneet tästä tulevasta prosessista, miten se käytännössä toteutetaan kunhan Espansista on tutkimustieto tarjolla. Eli miten muut toimielimet saavat infoa aiheeseen liittyen, eli parlamentin ryhmän edustajan kautta vaiko komission pääosastojen kautta. Lasko, voisitko sinä kertoa tästä hiukan enemmän? Well, the... Kyllä puheenjohtaja. Kuten kollegani sanoi, tämä on ainut toimi elinten välinen projekti, joka on käynnissä. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjausryhmä, joka hallinnoi kaikkia näitä projekteja, koostuu parlamentin, komission, ulkosuudenhallinnon ja neuvoston edustajista komissiosta. Meillä on yksikön päällikkö mukana. Tämä ryhmä tulee rakentamaan työnsä eri mietintöjen, nyt käynnissä olevien mietintöjen johtopäätöksille vuoden loppuun mennessä ja tulee tekemään lopulliset politiikan linjoja koskevat suosituksensa vuonna 2014 vuoden alussa. Tällä hetkellä parlamentti on mukana eri työryhmissä hallin liitto, yhteiskunta ja talous. Työryhmissä minä olen puheenjohtajana taloustyöryhmässä ja parlamentin jäsenet ovat yhtä aktiivisesti mukana työssä kuin muidenkin toimielinten edustajat. Tämä on ensimmäinen työn osa. Sitten meillä seuraavassa työn osassa tämä ohjausryhmä tulee tekemään luonnoksen, tekstiluonnoksen, jossa politiikan suuntaviivoja luonnostellaan vuodesta 2014 eteenpäin komissio ja parlamentin jäsenet näissä työryhmissä. Ne parlamentin jäsenet, jotka ovat siis mukana näissä eri työryhmissä, tulevat jatkamaan tätä työtä. Minä näin esittelijän luonnoksen ja se vastaa erittäin hyvin työtämme sitä analyysiä ja niitä johtopäätöksiä, joita komissiolla on tulevien ehdotusten suhteen tulevina vuosina tehtävien suhteen. Otsin olen pahoillani, että ehkä miten olla hyvin tarkkaavaisia tässä. Pitäisi varmastikin miettiä vielä sitä suosituneelta, mitä me haluaisimme nähdä sitten siinä vaiheessa, kun tämä koko prosessi toimii, niin että kohesiopolitiikka ja, ja yleispolitiikat ylipäätään ne ovat tärkeimpiä investointipolitiikkoja, ja että ne eivät jäisi sivuun. Tämä olisi hyvin tärkeä asia ajatellen tätä tietoa, jota me olemme saaneet kuulla, se on hyvin tärkeää. Me pitää myös ottaa huomioon tätä lausuntoa laadittaessa. Ei muita kysymyksiä, ehkä kommentteja. Ehkä Odzi haluaa vielä sanoa jonkinlaisen loppukommentin. Very much for the information. Paljon kiitoksia tiedosta, tiedosta, jota saamme komissiolta. Uskon, että voimme selventää tiettyjä asioita ja tehdä muutoksia mietintööni. Haluaisin myöskin olla yhteyksissä budjettivaliokunnan kollegoihin. Kiitoksia. So, uh, we... Kiitos. Emme tiedä vielä, milloin vastuvaliokunnassa on loppuäänestys, mutta itse suunnittelemme, että määräaikatarkistukselle olisi 22. maaliskuuta kello 12. Äänestys olisi sitten huhtikuussa. Sieltä varten, että vastuuvaliokunta äänestäisi asiasta toukokuussa tämä tietysti täytyy ottaa huomioon. Joten ehdottaisin siis 22. maaliskuuta kello 12. Näin voimme varmasti päättää tämän kohdan. Kiitos komission edustajille tänne tulosta. Ja Seanin paikalla. Me olemme hiukan illa aikataulusta. Siirrymme Seanin äh, lausuntoon, joka koskee sinistä kasvua. EUn meritalouden merenkulkualueen matkailualueen kestävän kasvun edistäminen. Sean, kun olet valmis. Olen valmis, kiitos. Puheenjohtaja, te olette aina edellä aikataulua. Seuraatte mukana. Niin, on siis ilo esitellä täällä lausunto tälle valiokunnalle tästä oma mietinnöstä, koska komission paperit, joihin tämä perustuu, niistä käy, niissä käy esille tärkeät todellisen, todellisen kasvun alueet, työpaikkojen kasvun alueet, kun saadaan infrastruktuuri kuntoon, mikä on haaste. Me tarvitsemme ensinnäkin infrastruktuurin kehittämistä – käytettävä hyödyntää meren potentiaalia. Ja toiseksi meidän täytyy antaa oikeusvarmuutta ja myöskin luottamusta niille, jotka haluaisivat investoida moniin niistä alueista, joilla on paljon potentiaalia ajatellen kasvua. Nämä ovat alueita, jotka ovat hyvin todellisia. Ja tietysti on niin, että tämä perustuu meri voimia. Tämä on hyvin tärkeää, koska meri valiokunnalle, koska merikysymykset ovat ei olennaisesti alueellisen kehityksen kysymyksiä, joten on tärkeää, että otamme voimakkaan linjan tässä ja tuemme näitä esityksiä. Minusta tehokkaat resurssit, niitä täytyy suunnata tähän jotta saadaan aikaan virtavitavaimista niin, että näillä strategioilla on merkittävää vaikutusta kasvun aikaansaamiseksi. Lausuntoluonnoksessani olen kehittynyt siihen, että sytytään kehittämään synergioita eli instrumenttien välillä, jotta voidaan kehitellä merialan klustereita. On jotakin alueita jäsenvaltioiden tasolla jo nyt. Omassa maassani ohjelma on Infomar, joka on tässä mainittu esimerkkinä. Infomar-ohjelma on yhteishanke eri instituutioiden välillä ja se pyrkii tutkimaan Irlannin merialueen pohjaa ja se kattaa noin 200 000 niin neljä kilometriä. Ja tässä pitää käyttämään integroituja kartoitushankkeita, joissa otetaan huomioon geologiset piirteet, joita on meripohjissa, mikä on hyvin tärkeä lähestymiskohta. Meidän täytyy myöskin rohkaista, kuten sanoin, siihen, että pitää saman aikaan vakaat oikeudelliset puitteet eri politiikan alueille, että saadaan aikaan kestävää taloudellista kasvua merialueilla. Hyvin usein olen havainnut sen, että valitettavasti ryhmät, joita tämä toiminta koskettaa, yritystä tämä koskettaa, niin osalta voitu nähdä, että yksi politiikan tavoite ristiriidassa toisen politiikan tavoitteiden kanssa, mikä aiheuttaa sekaannusta ja epävarmuutta ja karkottaa investointimahdollisuuksia työpaikkojen luomista alueilla. Tämän, tästä pullonkaulasta on päästävä eroon. Täytyy myös aikaan muutos ajattelussa, mitä tulee eri elimiin, jotka ovat mukana tässä näillä alueilla, niin että kaikki näkevät, mikä on tavoite ja pyrkivät tukemaan tämän tavoitteen toteutumista sen sijaan, että ollaan erillään ja että tehdään tilanne vaikeaksi niille, jotka pyrkivät hyödyntämään mahdollisuuksia. Selkeät käytännön säännöt aluesuunnittelulle ja myöskin rannikkojen kehittämiselle, niitä täytyy kehitellä yhdessä sidosryhmien kanssa ja kun tämä on tehty, saadaan lisää mahdollisuuksia kehittää meren potentiaalia. Jotkin alueet, joilla on suurta potentiaalia, jotka liittyvät merikehitykseen, koska yksi niistä on uusiutuvat energialähteet, tästä puhumme jatkuvasti, mutta tämä on todellisuutta, on valtaisia mahdollisuuksia, jotka liittyvät tuuleen, aaltoihin, vuoroveteen, vuorovesivaihteluun, ja täytyy pyrkiä kehittämään tätä, käyttämään aluepolitiikan välineitä, jotta saadaan tuettua näiden tekniikoiden kestävää kehittämistä. Meidän pitää myöskin tukea hankkeita, pilottihankkeita erityisesti, joita on jo käynnissä. Ja meidän pitäisi pyrkiä luomaan yhteyksiä ja myöskin siirtokapasiteettia, joka on saatava paikalle ajoissa, koska muuten ei ole mitään järkeä saada aikaan mitään energiantuotantoa rannikolla, jos ei ole olemassa kapasiteettia siirtää energiaa. Ja tämä vaatii paljon investointeja, mutta tämä investointi on tulossa, kun saadaan aikaan oikeusvarmuutta ja varmuutta siitä, että ihmiset, jotka investoivat, saavat myöskin apua investoinnissa niin, että voidaan kehittää näitä alueita. Tässä on valtaiset mahdollisuudet Euroopalle, joka on tietysti aivan liian riippuvainen fossiilisten polttoaineiden tuonnista eri puolilta maailmaa. Tämä on mahdollisuus meille joka meidän täytyy toteuttaa toimin, jotka pitää saada toimeen. Millä olen myöskin ollut mukana erinäisissä pyöreissä pyöräpyöräkeskusteluissa täällä parlamentissa, jossa selvitään nimenomaan rannikolla tahtuvaa kaasun puraamista, ja koska on tulossa uutta tekniikkaa, joka mahdollistavat sen, että voidaan tätä tehdä yhä enemmän pitemmällä avomerellä. Mik, mutta kun tarkastelemme eri arvioita, joita on tehty asioista, on todellakin valtaisia potentiaaleja, ei pelkästään minun maani osalta, vaan muidenkin maiden osalta on hyödyntämättömiä kaasu- ja öljykenttiä, ja on tärkeää, että saadaan kaasuöljyä Euroopasta sen sijaan, että tuotaisiin sitä usein hyvinkin epävakaalta alueelta. Vesiviljely on myös alue, joka on tärkeä. Sitä puhutaan paljon. 90 prosenttia vesiviljelystä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka työllistävät noin 80 000 henkilöä. Noin 2300 merestä lähtöisestä ravinnosta on peräisin Euroopasta. Ja nyt täytyy puhua ihmisille asiasta kannattaa tarttua huolenaiheisiin. Tiedän esimerkiksi omasta maastani, että suuret vesiviljelyyritys Galwayssa pyrkii kääntämään toimintansa. Puhutaan, on myöskin jotka toimintaa vastaan. Nämä vastustavat kannat, niihin, niin täytyy ottaa huomioon, tarttua niihin, mutta pyrkiä saman aikaan myöskin varmuutta, sillä jos on eri ryhmien eri poikkeavat näkemykset, jotka ovat siitä, mitä intressejä niillä on, saattaa käydä niin, että ne estävät hyvien hankkeiden toteuttamista ennen kuin on edes katsottu, mikä, mitä ovat faktat. Meillä pitää olla myöskin tieteellisesti perusteltuja argumentteja, joilla tartun näihin eri kommentteihin, koska kuten sanoin, vesiviljely yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa on alue, jolla on valtaisaa potentiaalia Euroopassa, ja sitä voidaan harjoittaa ympäristöystävällisesti, ja tätä pitää edistää. Sitten sininen bioteknologia on myöskin alue, jota ei juurikaan ole tutkittu, mutta se tarjoaa uskomattomia mahdollisuuksia maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, niiden käsittelemiseen alue- ja innovaatiopolitiikan alueilla, ja voidaan myöskin kehittää eri mahdollisuuksia, jotka ovat valtaisaa potentiaalia. Näitäkin on korostettu eri pyöreän pöydän keskus, parlamentissa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys Tämä voisi monin paikoin Eurooppaa saada aikaan mahdollisuuksia. Ja lopuksi matkailu. Sillä on rooli kestävässä taloudellisessa kehityksessä merialueilla, ja siinäkin on valtaisa potentiaalia, joka kasvaa vuosi vuodelta. Näin tämän omassa maassani, ajatellen vesiurheilua, ja muita meriveteen liittyviä harrastuksia, myöskin infrastruktuuria, joita täytyy tässä yhteydessä kehittää. Täytyy luoda myöskin rajat ylittäville matkailun strategioille mahdollisuuksia, miksi erilaisten merten valtaväylille, moottoriteille ja muille mahdollisuuksille satamien kehittämiselle katson aikaan myöskin valtaisia mahdollisuuksia, jotka voidaan kehittää ympäristöystävällisellä tavalla niin, että Euroopassa saadaan kilpailukykyisempi kuin se on, ja varmistetaan se, että lama, jossa nyt ollaan, että siitä päästään, ja että voidaan jatkaa kasvua monilla eri alueilla ja luoda työpaikkoja ja kehitystä. Tällä siis on paljon mahdollisuuksia ja on tärkeää, että tuemme komission esityksiä. Euroopan parlamentin tulee tukea sitä ja on tärkeää, että me asetamme resurssit niiden käyttöön, jotka haluavat luoda oikeudellista, oikeusvarmuutta ja infrastruktuuria, joka on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan investointeja, joilla voidaan kehittää tätä upeaa potentiaalia, joten sinne kasvu on uutta kasvua. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana Patrice Tirolian. Madame la présidente, Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää tästä luonnoksesta, joka korostaa aivan oikein kaikkia hyötyjä, joita aloite voi tarjota vihre, äh, sinisen kasvun merkeissä. Komissio on listannut hyvin monia talouden aloja ja toimia, jotka tekevät mahdolliseksi hyötyä merien rikkaudesta. Tämä aloite on hyvin terveen tullut ja se täydentää työtä, jota olemme tehneet yhteisen meripolitiikan alalla. Haluaisin lisätä, että en oikein tiedä, miksi TRAN-valiokunta olisi äh, sopivampi kuin meidän valiokuntamme käsittelemään tätä mietintöä perinpohjaisesti, mutta tämä nyt on toinen keskustelu. Haluaisin korostaa sitä, että kaikki toimet saattavat aiheuttaa välillä hyvinkin pahoja vaikutuksia ympäristölle ja tämän vuoksi meidän täytyy ehdottomasti voida rakentaa talouden kehitysmalli, joka on kestävä. Vesi, Vesiviljely, farmiturismi tai meriympäristön hyötykäyttö ovat tärkeitä ja ne voivat usein olla olemassa samalla alueella. Integroitu meripolitiikka, johon sininen kasvu liittyy, joutuu vastaamaan tähän globaaliin kasvun haasteeseen merialueilla. On valitettavaa, että kestävyys ei ole asia, jota olisi tässä lausunnossa korostettu. Tämä integroitu politiikka on jotakin, jota meidän tulisi harjoittaa Euroopan unionin alueella, mutta myöskin kehittyvissä maissa, joissa perinteisesti merialueet ovat raja-aluetta, mutta myöskin vaihdannan aluetta. Kapasiteetti, jota Euroopan unionilla on, tämän sinisen kasvun ponnistusten ja kulujen jakamisessa on tärkeää ja unionin tulisi arvioida paikkaansa globaalilla kentällä. Jälleen kerran globaali ulottuvuus on jäänyt Euroopan komissiolta turhaan sivuun tässä kysymyksessä. Toisaalta teksti ilmaisee selkeästi ne toimet, joita jäsenmaat ja Euroopan unioni voivat suorittaa näissä asioissa. Operatiivinen kehitys, jota Euroopan unioni on saanut aikaan ja rahoittanut, ei ole tarpeeksi alle viivattua. Jos sininen kasvu tulee prioriteettialaksi, Euroopan parlamentin tulisi myöskin omaksua hiukan sinisempää väritystä politiikassaan, kuten komission aloite alleviivaa kaikkiin syrjäisimmät alueet – ovat tärkeässä roolissa sinisessä kasvussa. Euroopan kansojen lähentäminen ja kasvu tekisi Euroopan unionille mahdolliseksi nauttia kaikista merialueiden rikkauksista ympäri maailman. Alivan siis sitä, että johdonmukaisuus on erittäin tärkeää merialueiden kohdalla. Valitettavasti me emme voi käydä tätä keskustelua irrallaan budjettitöistä. Ja vaikkapa olisimme paperilla hyvin kunnianhimoisia, tämä teksti on aivan kuollutta kirjainta ilman rahoitusta. Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητήσουμε. Minusta on hyvin tärkeää keskustella strategiasta tällä alueella. Puhua näistä resursseista, mutta samalla tietysti puhumme myöskin meren pohjasta. Meri alta, altaista, joiden täytyy osaltaan myöskin edistää kasvua ja myöskin vaikuttaa siihen, miten saadaan aikaan työllisyyttä ja miten paremmin voidaan hyödyntää meriympäristöä. Meidän pitää suojella biodiversiteettiä, joka näillä alueilla on. Meidän täytyy myös varmistaa, että alueet eivät äh, ajaudu huonompaan tilanteeseen ja että infrastruktuuri näillä alueilla ei huonone. Meidän täytyy olla tietoisia seurauksista, joita saastumisella on alueilla. Ja tästä syystä meidän on pyrittävä saamaan aikaan kestävä strategia näille äh, allasalueille. Meidän on katsottava, että erilaiset eurooppalaiset politiikat ja välineet olisivat toisiaan täydentäviä. Ennen kaikkea tässä ovat tärkeitä klusterit, eivät pelkästään rahoituksellisesti, vaan myös meriympäristön suojelun kannalta ja biodiversiteetin suojelun kannalta. Siksi on, on käytävä keskustelua eri toimijoiden kesken Euroopan toimielimissä ja on myös käytävä keskustelua eri tasoilla, myös hallituksen tasolla. Me olemme erittäin kiinnostuneita olemaan mukana tässä keskustelussa täällä valiokunnassakin. Useinhan käy niin, että strategia on niiden sen oltava sellainen, että se ottaa huomioon myös sen, että nämä alasalueet eivät kosketa pelkästään yhtä maata, että politiikka ei ole pelkästään yhden maan politiikkaa, vaan ne ovat luoteeltaan sellaisia, että niissä toiminta on rajat ylittävää. Ja usein on niin, että oikeudelliset rajat ja ekologiset rajat eivät välttämättä ole yksi ja sama. Joten meidän täytyy varmistaa, että on olemassa kunnollisia koulutusohjelmia, joilla parhaiten hyödynnetään tietotaitoa, jota on. Me voimme kehittää tutkimusohjelmia eri maissa, eri alueilla niin, että pystymme vastaamaan uusiin haasteisiin. Ja niin, että saamme aikaan myöskin uusia työpaikkoja, sinisiä työpaikkoja, vihreitä työpaikkoja. Joten meidän on valmistettava, että on yhteys tutkimuksen ja akateemiseen maailmaan. Parlamentissa on keskusteltu ja komission kanssa on aiemmin keskusteltu kaikista näistä eri yksittäisistä välineistä, mutta nyt meidän pitää saada aikaan integroidumpi lähestymistapa ja huolehtia siitä, että kunnioitamme myös vihreää taloutta. Viittaan tässä suuntaviivoihin, jotka koskevat eh, merirannikkoalueiden eh, kehittämiseen ja strategia, joka koskee suojelutoimiin jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. Kaikki nämä suuntaviivat täytyy integroida niihin säädöksiin, jotka koskevat merialueita. Täytyy olla kestävämpää politiikkaa niin, että investoinnit, jotka nyt tehdään, ovat aikaa myöten todella kestäviä, niin että tämä on taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää. Meidän pitää myöskin pyrkiä katsomaan eri rahoitusmuotoja, tapahtuuko se yhteisyritysten muodossa, yksittäisten investointien muodossa. Kuten siis huomaatte, kysymys on hyvin mutkikkaasta tilanteesta. Kaikki tämä pitää selvittää ja meillä täytyy myös olla kunnollisia hallinnollisia ohjelmia, jotka liittyvät tällaisiin integroituihin rannikkoalueiden hallintosuunnitelmiin. Edessämme on esimerkki, kun, joka koskee sitä, mitä on tapahtunut tietyillä rannikkoalueilla, joilla on tapahtunut toimia ilman kunnollisia selvityksiä, niin että on aiheutunut meriympäristön huonontumista. Omassa maassani 25 prosenttia tällaisista alueista on vaarannettu, koska on tapahtunut tällaista toimintaa. Vaikka aikomukset ovat olleet hyviä ja tavoitteena on ollut kasvun saaminen aikaan, jo erinäiset toimet ovat aiheuttaneet ongelmia paikallisille yhteisöille. Sitten uusiutuvista energialähteistä. Tässäkin on ongelma. Meillä nimittäin täytyy olla kestävämpi hallinto niidenkin osalta, ja meidän täytyy varmistaa se, että me vähennämme CO2-päästöjä ja saastumista. Tätä kuitenkaan emme voi tehdä. Emme pysty vähentämään säästöjä, päästöjä ja aikaan investoimaan yhä voimakkaammin muihin energiamuotoihin, jotka saastuttavat. Ja meidän täytyy myös katsoa sitä, miten jäte kysymystä käsitellään esimerkiksi satamissa, sellaista jätettä, jota syntyy merenkulutteydessä. Meillä on suunnitelma 2020, jonka mukaan pitäisi olla sopimuksia paikallisten yritysten, kansalaisjärjestöjen kesken, jolla pyritään edistämään vähemmän saastuttavien alusten käyttöä ja luomaan lisää tehokkuutta kaikilla alue, aluksilla nimenomaan ekologisesti katsottuna. Sellaiset maat kuin Kreikka, joissa on taloudellisia ongelmia, on hyvin vaikea saada aikaan oikeanlaisia investointeja näissä kysymyksissä. Tämä kaikki on hyvin tärkeää kuitenkin alueelliselle kehitykselle ja minäkin voin sanoa, että varmasti voitte kuvitella, mikä tilanne on saarten osalta, jotka ovat hyvin haavoittuvia. Pitäisi siis katsoa, mitkä alukset ovat vihreämpiä ja miten me voimme tukea ympäristöystävällisempien alusten rakentamista. Me tiedämme, että Itämerellä on jo luonut, luotu verkosto, mutta se on jotakin, mikä tapahtuu sillä alueella, eikä sitä ole kaikilla alueilla. Rannikot ja saaret voisivat olla tämän tyyppisen verkottumispolitiikan keskipisteessä uusiutuvien energialähteiden kysymyksissä. Tietääkseni on tehty jonkinlaisia pilottiselvityksiä, ja niitä täytyy tarkastella. Täytyy myöskin katsoa älykkäitä verkkoja, joita on syntynyt. Tietysti kalastus ja matkailu ovat hyvin tärkeitä. Äskettäin täysistunnossa puhuttiin uudesta strategiasta, joka koskee yhteistä kalastuspolitiikkaa. Olisi tärkeää sinisen kasvun kannalta, että se olisi yhteydessä uusiin innovatiivisiin kalastuksen muotoihin. Meidän täytyy vahvistaa kestäviä kalastuksen muotoja. koska sillä tavoin voidaan uudistaa rannikkoja. Ja rannikkojen eristyneitä alueita, luoda uusia ammatteja, uusia työpaikkoja ja suojella biodiversiteettiä. Nämä ovat siis kaikki avainalueita, joita on korostettava. Ja merikalastusrahasto, sitä täytyy käyttää sellaisiin toimiin, jotka auttavat ihmisiä löytämään työpaikkoja, työpaikkoja kalastuksen alueella, samoin kuin myöskin työtä uusissa ammateissa, uudessa, uusissa työllisyyden muodoissa, jotka ovat johdettavissa näistä toimista. Ja lopuksi käänny teollisuus, matkailuun. Mitä matkailun alueella täytyy tehdä? Täytyy tukea niitä etuja, joita joillakin alueilla on. Ei pidä korostaa matkailun eh, nopeita muotoja, vaan investoida kestävään matkailuun. Tuottavampaan matkailun muotoon joka perustuu erilaiseen matkailun malliin. Ja tuo malli on sellainen, että se kestää aikaa. On siis paljon potentiaalia. Ekologinen matkailu yhdistettynä kalastukseen, vesiurheilu, kaikki uuden tyyppiset matkailun muodot – joita voitaisiin kehittää. Mutta me emme kuitenkaan halua, että tämä on mikään bumerangi, joka iskee takaisin yhteisöihin ja aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia niiden kannalta. Kiitos. You very much, eh, François. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Alfonsi. Et rapidement, Madame la Présidente, deux points Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi täydentävää huomiota mietintöön. Ensinnäkin uskon, että meidän tulisi viitata, sillä tässähän kyseessä ovat merialueet näiden strategioiden liittämisestä makroalueellisiin strategioihin, joita on olemassa tai joita tulee olemaan olemassa. Tämän tyyppinen ehdotus tulisi tehdä. Ja mielestäni olisi tärkeää korostaa, kuinka hyödyttävää siniselle kasvulle ja kasvihuoneilmiön vastaiselle taistelulle olisi se, että kehittäisimme paljon vahvemmin erityisesti Välimeren alueen ja Atlantin alueen merialueiden käyttöä. Tässä olivat ne kaksi huomiota, jotka minä halusin vielä lisätä mietintöön. Kiitoksia. Riikka Manner. Kiitoksia seurana Riikka Manner. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, varjoesittelijä Utsian nimissä haluan esittää muutamia kommentteja tähän lausuntoluonnoksen liittyen. Varjoesittelimme pitää tätä tekstiä hyvänä. Hän on tyytyväinen tehtyyn työhön. Hän uskoo, että juuri rannikkoalueet ajavat taloutta ja BKT-osuus on lähes 5 miljardin vuosiluokkaa ja tästäpä syystä voidaankin sanoa, että potentiaalia on tarjolla rannikkoalueella ja edellyttäen, että tarvittava tutkimus- ja investointityö toteutetaan. Mitä tulee energiapuoleen, niin on olemassa tarvetta offshore, tuuli, vuorovesi, energian käyttöön. Näin voidaan saavuttaa nämä asetetut tavoitteet koskien hiilidioksidikaasupäästöjen vähentämiseksi. Mitä tulee siniseen kasvun aloitteeseen ja matkailuun, niin se tarjoaa rannikkoalueelle uusia tulonlähteille, mutta myöskin äärialueille, syrjäisimmille alueille. Juuri matkailulla on keskeinen merkitys, koska se on melkeinpä ainoa lähde, joten paljon on tehtävä. Erityisesti on keskityttävä infrastruktuurin kehittämiseen ja muihin toimiin infrastruktuurihankkeiden investointien aikaansaamiseksi Tätä kautta voidaan varmistaa kestävä työpaikkojen luominen ja mekin tulemme jättämään tähän liittyen omia tarkistuksiamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko Heike Zimmer DG Maresta paikalla? Jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin olkapa vaan. Hyvä vaan. Uh, very briefly that we thank the Kiitoksia. Aivan lyhyesti haluaisin sanoa, että haluaisin kiittää valiokuntaa esittelijää näistä positiivista huomioita, joista, joita on tehty tähän sinisen kasvun aloitteeseen. Nämä huomiot osoittavat jo, kuinka paljon eri ulottuvuuksia siniseen talouteen liittyy, mutta uskoisin, että tässä esittelijän mainitsema termi Potentiaali on hyvin tärkeää. Tämä on jotakin, mitä me tässä pyrimme toteuttamaan. Emme pyri kattamaan koko meritaloutta. Haluamme korostaa niitä aloja, joilla voisimme tehdä toimia, joilla on hyvin suurta potentiaalia tulevaisuuden kasvun ja työpaikkojen suhteen ja kestävän kasvun suhteen. Tiedämme minkä tyyppisiä huomioita täällä on esitetty. Olemme täysin samoilla linjoilla niiden kanssa horisontaalisten politiikkojen suhteen. Me pyrimme tuomaan nämä ajatukset äh, rakenne rahastojen käyttöön. Luonnollisesti nämä asiat liittyvät myöskin rahoitukseen ja Eurooppa 2020 2020 ohjelmaan. Tässä viimeisenä huomiona on jonkin verran oikeudellista epävarmuutta. Komissio on tehnyt merialuesuunnitteluun liittyvän aloitteen viime viikolla ja uskon, että tämä asia on jotakin, joka voi luoda enemmän oikeusvarmuutta yrityksille, kun kansalainsäätäjä tätä aloitetta eh, tulee tarkastelemaan. Kiitoksia kommenteista. Paljon kiitoksia. Lopuksi vielä Sean, jos haluat sanoa vielä jotain. Kiitos. Minua rohkaisee se johdonmukaisuus, joka oli eri kommenteissa, joita kollegat ja komissio esittävät. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tässä on suurta potentiaalia, jota pitää käsitellä huolellisesti, pitää saada infrastruktuuri järjestykseen ja tietysti meidän pitää olla tietoisia vaikutuksista, joita tällä on ympäristöön. Tämä on varmastikin asia, joka pikkuhiljaa etenee, jota käsitellään askel askeleelta. Ja katsotaan sitä, mistä saadaan nopeasti parasta tulosta ja sitten siirtyä pikkuhiljaa vaikeampiin ja kalliimpiin vaiheisiin. Ja kuten monet puhujat mainitsevat, Täytyy katsoa, mitä ovat nuo alueet sitten. Matkailu varmastikin on helpoin alue saada aikaan edistystä, mutta muut aikaa myötä tulevat myös vaikea, tärkeiksi. Ja haluaisin sanoa, että on hyvä, että edustajat puhuvat siitä, miten tärkeää on hyödyntää energiapotentiaalia, joka meressä on. Ajatellen, että luodaan omia mahdollisuuksia saada aikaan omaa energiaa täällä Euroopassa sen sijaan, että tuotaisiin niin paljon energiaa muualta. Tämä on alkuvaiheessa, tämä on jännittävä vaihe. Ja komission kommentista sanoisin, että on tärkeää, että saadaan aikaan oikeusvarmuutta ja että rakennerahastoja ja horisontti 2020 voidaan vetää mukaan tutkimuksen innovaation kysymyksiin, mikä on myös hyvin tärkeää. Ja olen hyvin ilahtunut tästä niin Tämä on hyvin tärkeää, jatketaan ja tulevina vuosina tämä tullaan näkemään oikeana liikkeenä. Uh, Kiitokset Sean. Nyt on päätettävä tarkistusten jättöajasta 22. päivä maaliskuuta kello 12 olisi ehdotukseni. No niin, näin voimme päättää tämänpäiväisen kokouksen. Pyytäisin kaikki kaikkia poistamaan. Paikalle jäävät vain ainoastaan koordinaattorit. Siirrymme siis koordinaattoreiden kokoukseen. Muita pyytäisin nyt poistumaan salista mahdollisimman nopeasti, jotta voimme aloittaa kokouksemme saman tien. Kiitoksia.